Uh, dear colleagues, we would like to start the Hyvät kollegat, haluaisimme aloittaa kokouksemme, joten pahoittelen, että te, jotka olette siellä ylhäällä, ette pääse istumaan. Yeah, I mean, you, what you can do is just to sit in the back uh, benches uh, and the moment the person... Niin, istukaa sinne takapenkeille vain ja jos sinne tulee sitten paikan omistava henkilö, niin sitä täytyy poistua. Mutta täällä on varmasti monet, jotka eivät tule paikalle. Eli tuolta viime riveistä, ottakaa sieltä vapaita paikkoja. Regivaliokunnan puolesta haluan todeta, että olemme todella iloisia saadessamme tänne ITRI-valiokunnan henkilöt keskustelemaan tärkeistä kysymyksistä, jotka eivät tärkeitä pelkästään uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa vuoteen 2020 mennessä, mutta jotka ovat aivan oleellisia, kun puhutaan Euroopan kasvusta, kilpailukyvystä. Ja meidän tehtävänämme parlamentaarikkoina on tehdä voitavamme, jotta sekä aluepolitiikka että Horizon 2020 tutkimus- ja innovointipolitiikka Euroopassa toimivat käsi kädessä tuottaen synergiaa ja saavat Euroopan kasvamaan saada luotua kestäviä työpaikkoja ja tehtyä Euroopasta kilpailukykyisempi. Tässä vieressäni on myös ITREN puheenjohtaja Amalia Sartori. Pyytäisin teitä myöskin sanomaan muutaman tervetuliaan sanan. Grazie Presidente. Dirò anch'io che siamo molto... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minun valiokultani, teollisuusvaliokunta, on hyvin tyytyväinen siitä, että olen täällä. Olimme täällä teidän kanssanne aluekehitysvaliokunnassa tänään niin, että voimme kuulla vierailevia puhujia ja puhua yhdessä siitä, mitä voisimme saavuttaa. Me olemme käyneet Itressä jo keskustelua. Ja vaikka nämä ovat asioita, joita on käsitelty jo vuosia vuodesta 2007 asti, on keskusteltu siitä, kuinka voisimme paremmin harmonisoida kuluja tutkimusohjelmiin ja rakennerahastoja. me olemme aina tunteneet, että tämä on jotakin, mitä voitaisiin saada aikaan, mikä on mahdollista, mutta nyt meidän on aivan pakko saada tämä tehtyä. Kyseessä ei ole vain puhuminen nyt. Kyseessä on se, että meidän tulee kuunnella ja sitten päättää. Kuunnella ja päättää, kuinka voisimme parhaiten käyttää niitä resursseja, joita on olemassa. Euroopan unionin budjetissa erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen ja tämän lisäksi rakennerahastoja, jotta voisimme nähdä, kuinka synergioita näiden eri alueiden, alojen välillä voidaan luoda, jotta voisimme antaa jotakin merkitystä tälle sanalle, jota kuullaan hyvin usein, kasvu. Kasvun ei pitäisi olla vain tyhjä sana, sen pitäisi merkitä jotakin, se pitäisi liittyä tiettyihin projekteihin ja rahoihin, joita niihin suunnataan. Nyt tämän päivän kuuleminen saattaisi antaa meille linjoja tähän suuntaan. Minä olen täällä neljän asti ja on hyvin mielenkiintoista kuulla näitä puhujia, joita olemme kutsuneet paikalle. Olen varma, että tämä tulee olemaan hyvin hyödyllistä. Kiitoksia. We have now one hour and 20 minutes. Meillä on nyt tunti 20 minuuttia ja neljä loistavaa puhujaa kokemuksensa kannalta. Ja myöskin puhujia, jotka osaavat inspiroivasti esittää asiansa Meillä on professori Jacek Gulinski, joka on opetusministeriön edustaja Puolasta, sitten Saksoni Anhaltista, tutkimuksen ja kehityksen vastaava Birgitta Wolf, sitten Tim Claypole Walesin yliopistosta, sitten Ariana Agrimi, joka on Puljan alueen edustaja Italiasta tutkimuksen ja kehityksen alalta. Haluaisin pyytää näitä puhujia pitäytymään 15 minuutissa, maksimissaan 20 minuutissa niin, että meillä olisi aikaa vaihtaa näkökulmia tämän jälkeen. Ja nyt haluaisin pyytää professoria Jacek Gulinskia käyttämään ensimmäisen puheenvuoron näiden politiikkojen synergiasta. Olkaa hyvä. E, panie Przewodniczący, szanowni Panie i Panowie Posłowie. Puheenjohtajat jäsenet, Uudenaikaisen aikaisen talouden rakentaminen pitäisi perustua siihen, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana ja siinä pitää ottaa huomioon yhteiskunnalliset, taloudelliset olosuhteet sekä kehityspyrkimykset. Jokaisella jäsenmaalla on poikkeuksellisia kokemuksia, joista voi tulla talouskasvun lähde, koko eurooppalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin lähde sekä Euroopan tasapainoinen kehityksen lähde. Valitettavasti joskus törmäämme rajoituksiin, jotka voivat tätä kehitystä rajoittaa. Erityisesti nyt kun on monitasoinen kriisi, niin kehitys jatkuu siitä, että missä määrin käytetään inhimillistä pääomaa kaikissa yhteiskunnissa ja talouksissa EU:ssa. Eli holistinen lähestymistapa kaikkiin intellektuaalisen pääoman muotoihin poli, eh, otaen huomioon tutkimus- ja tuotekehityspolitiikan on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon globaalin ympäristön haasteet. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 2020 horisontti täytyy ottaa huomioon, täytyy vahvistaa yhteistyötä kansainvälisellä tasolla yrityksissä, tuotekehityksessä ja että yritykset saisivat tutkimusinfrastruktuuria käyttöönsä korkeammalla tasolla ja ottaa huomioon myös PK-yritykset ja parantaa liikkuvuuden ehtoja, erityisesti ottaen huomioon nuorten tieteentekijöiden liikkuvuuden. Kuitenkin horisontti 2020 ei vastaa kaikkiin haasteisiin, joiden edessä olemme tänään ja joita täytyy odottaa tulevina vuosina. Sen vuoksi on olennaista, että varmistetaan synergiat ei pelkästään 2020 horisontin ja rakennerahastojen välillä, vaan myöskin muiden ohjelmien ja horisontin välillä, kuten kosmeohjelma. Sen lisäksi eurooppalaisen tutkimusalueen rakentaminen vaatii koordinaatiota ja integraatiota toimissa, että koordinoidaan paremmin, vaan myös että jäsenvaltioiden tutkimuspotentiaalia ja rahastoa otetaan paremmin käyttöön, jotka ovat kansallisissa budjeteissa, ja yh- sitten tästä saadaan yhteensä yli 200 miljardia euroa käyttöön. Jotta saataisiin synergiaetuja seitsemännen puiteohjelman ja kohesio-ohjelmien välillä, tässä on ryhdytty toimiin jo nykyisellä ohjelmointikaudella sekä unionin että kansallisvaltiotasolla. Puola toteuttaa toimia innovatiivisen talouden toimisohjelmassa, johon kuuluu kaksivaiheinen kilpailu siinä, miten tieteen käyttöä parannetaan yrityksissä ja miten saadaan sitä reaalitalouteen hyötyä. Ja täytyy muistuttaa myös ohjelmista Eranet sekä Joint Program Initiative-ohjelma. Niiden toimeentulosta tulevat hyödyt pitäisi olla inspiraationa meille siinä, että tartumme seuraaviin haasteisiin, kuten että integroitaan ne yhteen koheisiin järjestelmään. Kuten INR-insolvensiosta voi tulla 2020 horisontin osatekijä. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ongelmat, jotka koskevat tutkimuksen fragmentarisoitumista niin, että eurooppalainen tutkimusalue kehittyy epätasaisesti, ettei käytetä täysin olemassa olevaa potentiaalia ja että hallinnolliset proseduurit ja rahoitusproseduurit ovat monimutkaisia, on huolestuttava trendi. Ja aiheuttaa sitä, että eri tavoin eri jäsenvaltioissa eri määrin osallistutaan seitsemänteen puitoihelmaan. Pieni osa parhaista tutkimuskeskuksista saa suurimmat osat osallistujista ja rahoituksesta. Tämä, sydän, eh, tämä trendi marginalisoi osia Euroopasta ja luo uusia eroja tiedon perustalle. Tällaisten erinomaisuuskeskuksien pitäisi olla tärkeimpiä alueita, joilla haluamme saada aikaan synergioita, että autamme vähemmän kilpailukykyisiä alueita. Alueellinen komponentti 2020 strategiasta voisi olla sellainen, joka sisältää aloitteita, jotka ovat ylikansallisia. Erityisen tarpeen on se, että olisi täydentävää alueellisen infrastruktuurin kehittämisprojekti, jota tuetaan sekä rakennerahastoista että horisontti 2020. Se, että rakennetaan kaikenlaisia infrastruktuuria, jotka perustuvat vastaaviin toimiin, esimerkiksi Mari Skodowska Curie-keskuksessa ja otetaan huomioon kaikenlaista tutkimusta. Erityisesti otetaan naapurimaita ja alueita mukaan Ilman tätä ei saada aikaan haluttuja tuloksia. Horisontti 20 pitäisi myötä vaikuttaa nykyisen tutkimuksen erimaisuustason säilyttämiseen, mutta se, että saadaan aikaan huippuosaamista koko EUn tasolla. Puolan mielestä se, että miten huippuosaamista tuetaan eurooppalaisissa tutkimuslaitoksissa, jossa pitää pyrkiä maailman parhaisiin tuloksiin maailmassa, vaatii erityistä huomiota ja siihen sillä pitäisi pyrkiä saamaan mahdollisimman suuri lisäarvo Euroopan unionin tasalla ja ottaa huomioon Eurooppa 20, äh, horisontti 2020. Ja sen vuoksi pitäisi ottaa huomioon, miten paljon ohjelma myötä vaikuttaa integraation toteutumiseen yhtenäisellä eurooppalaisella tutkimusalueella. Ja kun ajatellaan näitä huippuosaamishankkeita, äh, niin meidän mielestämme ne ovat tärkeä, mutta ei riittävä ehto kuitenkaan sille, että voidaan arvioida tutkimustoiminnan laatua ja mikä on tutkimustiimin mahdollinen laatu. Missä määrin sitten horisontti 2020 myötä vaikuttaa kaikille alueet tärkeisiin asioihin erityisesti jotka koskevat sitä, että pitäisi erikoistua älykkäästi, smart specialization. Meidän näkökulmastamme väline, jota voitaisiin tässä Smart Specialization asiassa käyttää hyväksi oli siis se, että luodaan uusi, uuden sukupolven Regbot Regional Potential-ohjelmia, jotka perustuvat siihen, että yksilöidään parhaat tutkimuskeskukset konvergenssialueella joita kehitetään älykkään erikoistumisen lähestymistavan puitteissa. Ja että ryhdytään tässä myös rajat ylittävään toimiin, luodaan klustereita ja saadaan siihen eurooppalaista rahoitusta. Tällaiset ohjelmat sen kautta, että saataisiin myös rakennerahastosta äh, rahaa, olisi hyvä esimerkki synergiasta koesiopolitiikan puitteissa ja rakennerahastoita hyväksi käyttäen. Kohesiopolitiikassa täytyisi olla myös rahoitusulottuvuus, kuten myös hallintoulottuvuus. Tällä hetkellä, kun käydään neuvotteluita rakennerahaston ehdotuspyynnöistä ja horisontti 2020, niin erityisellä tavalla täytyisi synkronisoida proseduurit ja periaatteet, jotta toisaalta voitaisiin helpottaa ähm, parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja vähentää hallinnollista rasitetta rahoitustasolla, jotta kohesio rahaston varat kansallistasolla suunnattaisiin niin, että sillä tuettaisiin tarvittavia rakennerahastoja ja tuettaisiin huippuosaamista ja parhaalla mahdollisella tavalla valmistettaisiin huippuosaamiskeskuksia eurooppalaisen osallistumisen. Kuitenkin koesirahastoja pitäisi käyttää välittömästi siihen, että parannetaan osallistumista eurooppalaisiin tutkimusohjelmiin. Kuitenkin hallinnollisella tasolla täytyy ottaa huomioon kaikki kysymykset, ottaa huomioon, miten haetaan innovatiivisia tutkimusprojekteja ja miten toteutetaan niitä. Puhutaan tässä yhteisestä lasku, laskemistavasta ALVlle, yhteisestä valitsemistavasta, mikä on ALVn tukikelpoisuus. Ja täytyy muistuttaa siitä, että koesievarat ovat väli, rahoja, jotka ovat helposti saatavilla, helpommin saatavilla edunsaajille kuin puitoihjelman rahat. Horisontti 2020 ja kohesiopolitiikan varojen erot eivät kannusta yrittäjiä käyttämään eurooppalaisia rahoja ja tällaisia eroja täytyy välttää. Haluaisin painottaa kovasti, että kohesiopolitiikan ei pitäisi pelkästään auttaa sitä, että saadaan vähennettyjä eroja, esimerkiksi niin, että kehitetään tutkimusinfrastruktuuria, vaan mahdollistaa myös se, että rakennetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tämän yhteistyön syventäminen on erityisen tärkeä osatekijä ja väline huippuosaamiseen pyrkimisessä. Koesiopolitiikan välineet ja määrärahat pitäisi ja ovatkin jo käytetty tällä hetkellä hyvin laajaan kirjoon toimia, joilla on synergiaetuja puiteohjelman kanssa. Ja sillä tuetaan myös rajat ylittävää tutkimusta. Monta kertaa olemme johdettomaneet, että avaudutaan avataan näitä ohjelmia niin, että kansainväliset tiimit tulevat mukaan näihin ohjelmiin. Se, että ohjelmia avataan vaiheittain niin, että voidaan kansainvälistämistä tukea ja tutkimuksen integroitumista eurooppalaiselle tutkimusalueelle niin, että pakotetaan perustamaan kansainvälisiä tiimejä ja kehitetään yhteistä infrastruktuuria ylikansallisissa ohjelmissa voidaan harkita sitä, että onko tarpeen se, että luodaan yhteinen määräraha, tällainen puoli, josta voidaan käyttää tutkimuksiin ja tuotekehityksen. Tämä periaate mahdollistaisi sen, että voidaan päästä eroon niistä ongelmista, joita on nähty tämän päiväisissä kansainvälisten ohjelmien toteuttamisessa. To ask eh, Professor Birgitta uh, Wolf. No, at the end, because she's not the end. Oh, she's not yet here, I'm sorry. No, hän ei ole hetkinen vielä täällä. Uh, annamme professori Tim Claiborneille puheenvuoron. Thank you, Madam Chairman. Thank, thank you, Madam Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naisten herrat. Olen Walesin yliopiston osassa toimivan uh, Welsh Center for Printing and Coatingin uh, johtaja. Ensinnäkin haluaisin tehdä selväksi sen, että kaikki tietävät, mistä painamisessa on kysymys. Kaikki ajattelevat silloin usein sanomalehteä, siitähän on painettu satoja vuosia. Mutta kyseessä ovat myös kaikki merkinnät paketti, paketeissa. Se on yksi suurista markkinoista. Ja sitten on tuotteiden koristelu, mukit, golfpallot niille, jotka esimerkiksi viime viikonloppuna onnistuvat pääsemään kentälle pelaamaan, tapetit, kaikki erilaiset muut materiaalit. Ja sitten on esimerkiksi vaikkapa auton kojelauta, lentokoneessa olevat instrumentit. Ja tässä poliisiautossa esimerkiksi tuo valaiseva kyltti on täysin painet, painotuote. Eli se on painettu tuote ja se merkitsee sitä, että painaminen on käytössä myös huomattavasti tieteellisimmillä aloilla. Sillä on myös terveyssovelluksia. Tässä on esimerkiksi kuva siitä. Mistä tässä painamisessa on kysymys? Siinä on kysymys siitä, että tehdään suuria määriä tuotteita. On painokoneita, jotka 90 sekunnissa kykenevät painamaan jalkapallokentän kokoisen määrän paperia. Lisäksi kysymys erilaisista tuotteista, pakkauksista, sanomalehdistä, aikakauslehdistä, luottokorteista – ja esimerkiksi vaikkapa vartalon osista, jolla korvataan käsiä, jalkoja, ää, läppiä, kaikkea mitä ihmiskehosta löytyy. Satakaksikymmentäkolme tuhatta painoyritystä on Euroopassa, jotka, työssä, jotka työstävät 820 000 ihmistä 27, 000, 27 jäsenvaltiossa. Walesissa se on yksi kaikkein tärkeimmistä toimialoista. Me olemme tarkastelleet painotyötä teollisuuden alana. Meillä on maailmanjohtavaa tutkimustyötä, teemme läheistä yhteistyötä suuryritysten kanssa. Meillä on huomattavasti enemmän vaikutusaltaa Walesin ja EUn ulkopuolella, itse asiassa enemmän Pohjois-Amerikassa kuin Kyosainenissa, joka on viisi kilometriä meidän toimistostamme. Me emme stimuloi paikallista tietopohjaista taloutta, vaan me rinnastamme toimintamme alueellisten tarpeiden kanssa ja parannamme näin ollen toimintaa siellä, missä olemme. No millä tavalla tämä on voinut tapahtua? Meillä oli eurooppalainen yhteyshenkilö, joka tiesi, missä kysymys on, kun puhutaan rakennerahastoista. Hän sanoi, miksi me niitä hyödyttäisi, jos haluaisimme kehittää Walesin painoteollisuutta. Hyödysimme siis EAKR, jotta voisimme kehittää verkostojamme, tukea teollisuuden alaamme – ja käytimme, käytimme sosiaalirahastoa, jotta saimme integroidun koulutuksen. Sillä jos siirrytään high-tech-alalle, niin myös työntekijöiden pätevyyttä täytyy parantaa. Olemme käyttäneet sosiaalirahastoa edelleenkin <clears throat> näiden eri tuotteiden kehittämisessä. Meillä on tällainen lyhenne DIPU, joka kuvaa toimintaamme sitä, että se on digitaalista, teollista, koskee pakkauksia ja se ottaa huomioon ympäristön ja toimii säästäväisellä tavalla. Jotta voisimme toimia menestyksellisesti, meillä täytyy olla strateginen näkemys, meidän täytyy tietää, mihin haluamme päästä, meidän täytyy ymmärtää, mitä teollisuuden alat haluavat. Olemme tämän tiedon saaneet vuosien työmme kautta. Meillä täytyy olla akateemisen koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka ovat olleet kiinnostuneita hankkeiden kehittämisestä pk-yritysten kanssa. Olemme pyönneet myöskin lisäämään liikevaihtoa noin viidellä miljoonalla eurolla monissa yrityksissä, kanssa olemme työskennelleet. Miten tämä on liittynyt sitten puiteohjelmaan seitsemän? Olemme käyttäneet rakennerahastoja kapasiteetin rakentamiseksi olimme vahvemmassa asemassa ja kykenimme saamaan seitsemän puutiohjelman rahoitusta. Meidät on hyväksytty maailmanlaajuiseksi huippuosaamiskeskukseksi ja me tarjoamme fasiliteetteja yrityksille enimmäkseen Euroopasta, mutta myös globaalisti. Ja me olemme muovielektroniikan keskus. Meillä on selkeitä käytäviä, joiden avulla voimme hyödyntää yhteyksemme Eurooppaan. Meillä on esimerkiksi Fast to Light, jonka yhteydessä työskentelemme OLED-valaistuksen parissa Philipsin kanssa. Cost-hanke, jossa otetaan huomioon perinteinen painoteollisuus. Ja Amethyst, joka on PK-yritys, Nuorten johtama hanke, joka koskee haavojen parantamista. Mitkä sitten ovat ne mahdollisuudet, joita meillä on? Millä tavalla voidaan saada aikaiseksi älykkäitä pakkauksia, polymeerielektroniikkaa, sensoreita, terveydenhuoltoa. Kaikki tämä kasvaa potentiaalisina markkina-arvoina miljardeja euroja. Me olemme osa myös Walesin tiedestrategiaa ja olemme myös tietoisia siitä, että emme kaikkeen kykene, mutta tiedämme, että Euroopassa on muita johtavia huippuosaamisen keskuksia, joiden kanssa me haluaisimme lyöttäytyä yhteen. Jos haluamme saada aikaiseksi integroidun strategian Euroopalle, niin meidän täytyy varmistautua siitä, että Horizon 2020 osoittaa, että EU säilyttää johtopaikkansa tutkimustyössä ja että se saa osan tästä perustutkimuksesta, joka voi sitten yhdistää siihen, että kehitellään uusia käsitteitä ja hyödynnetään rakennerahastoja, jotta voidaan varmistautua siitä, että, että näitä kehittämiemme tuotteita hyödynnetään Euroopassa ja varsinkin Suonsissa sen sijaan, että ne siirtyisivät kaikki kaukoitaan. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia hyvin paljon. Olemme jo vuosia sanoneet, että Swansea on ollut johtaja hyvien eurooppalaisten politiikkojen toteuttajana. Ja nyt olen ymmärtänyt, että ministeri Birgitta Wolf on paikalla, joten, joten olette jos olette valmis, voisimme antaa teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Well, thanks. Sorry for being late. I guess. Kiitoksia. Anteeksi, että olen myöhässä. Ehkäpä puhun saksaa. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Das ist eines Tulen Saksi-Anhaltista. Se on yksi uusi Itä-Saksan, entisen Itä-Saksan liittovaltio. Meillä on eräänlainen mallialue sille, mitä, mistä nyt haluamme tänään keskustella. familiar? No, tämä näyttää tutulta. Itä-Saksa on jo 20 vuoden ajan pyrkinyt saavuttamaan länttä, mitä tulee talouteen ja tieteeseen, ja yritämme siis saada Länsi-Saksan kiinni. Tietysti 40 sosialismin jälkeen tilanteen tämä ei voinut ollenkaan verrata Saksan länsiosiin, joten siinä mielessä olemme todellakin saaneet paljon apua ei pelkästään Länsi-Saksasta, vaan myös EU-sta. Olimme tavoite olla ykkösessä ja muutamin esimerkkein valoittaisin kernaasti, että miten olemme yrittäneet siten, että on käytetty kohdennetusti EU-rahojakin infrastruktuuriin, nyt olemme pystyneet sitä myöten tutkimusta rakentamaan ylös ja olemme toimineet niin, että se mitä nykyään voidaan kutsua portaiksi huippuosaamiseen, sitä kautta tai sitä olemme pyrkineet osavaltiotasolla organisoimaan, se ei päde muuten pelkästään vain meihin, vaan se pätee myös muihin idän osavaltioihin. Siellä on tapahtunut samanlaista juttua ei vielä olla tultu ihan portaiden loppupäähän, mutta muutama askel nyt on kuitenkin viimeisen 20 vuoden aikana pystytty ottamaan. Olemme saaneet paljon eurooppalaisia rakennerahoja. Tämä kiitollisuudella voidaan todeta. Ensimmäisellä kaudella yksi 1,93 miljardia euroa, toisella kaudellakin vielä yli 300 miljoonaa euroa. Melkein 1300 hanketta on pystytty sitä tukemaan ja useimmat rahat on investoitu todellakin tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yliopistoissamme on käytetty melkein 32 miljardia. Muissa laitoksissa 27 sitten yliopistojen pk-yrityshankkeet melkein yhdeksän. Mitä tarkoittaa portailla huippuosaamiseen? Esimerkiksi, ja tämä olisi ensimmäinen esimerkki, niin Magdeburgissa oli perinteistä neurotiede perinnettä. Älkää kysykö, mitä se nyt yksityiskohtaisesti oli, mutta siellä oli hyvä lähtökohta pohja. Sitten 2001 osavaltiohallitus päätti, että EFRE-rahoilla ja liittovaltion rahoilla ja osavaltion rahoilla tehdään jotain, siis rakennerahastovaroilla. Eli tällainen ensimmäinen ydintomografia saatiin Magdeburgiin rakennettua, se oli siihen aikaan sensaatiomaista ja siinä oli kansainvälinen jury mukana asiassa ja rakennerahaston avun kautta tämä pystyttiin toteuttamaan tämä suunnitelma. Tässä nähdään, että siinä on yhdistelmä, jossa on tutkijoita, jotka ovat hyviä. Magdeburgin yliopisto, se on itse käyttänyt yliopistomäärärahansa niin, että se on keskittänyt. Niiden keskittäminen on kovin tärkeää, että saadaan kriittistä massaa aikaan, mutta sitten, että on se kriittinen infrastruktuuri. Näin, vain näin sitten pystyttiin äh, tämä potentiaali vapauttamaan lopullisesti ja myöskin sitten jatkomäärärahat Magdeburg oli jo aiemmin tukikelpoinen kansallisen tieteen tukemisen säätiössä ja väitellen pystyttiin tekemään koko ajan enemmän, koska kriittinen massa näitä tutkijoita on sitten vetänyt lisää tutkimusvoimaa ja tätä tarkoitamme, kun puhumme portaista huippuosaamiseen. Sitten 2006 päätettiin aivotutkimukseen perustuvaan käyttäytymistieteen keskuksen perustaminen. Siinä oli monitieteellistä tutkimusta Magdeburgissa. Siinä ei ole pelkästään psykologeja ja äh, lääketieteellisiä, myös informaatio, asiantuntijoita, yhteiskuntatieteilijöitä, taloustieteilijöitä mukana. Ja kun CBBS perustettiin, niin se institutionalisoitiin tämä behavioraalinen aivotutkimuksen keskus. Saatiin sinnekin tätä kriittistä massaa että saatiin liitettyä se yhteen jälleen uuteen tutkimusalueeseen. Seuraava tärkeä askel on 2012 vuosi. Se on, kaikki oli tietysti tänä vuonna vasta tapahtunut, vaan vuosien ajan rakennettu, mutta on perustettu Leibniz-instituutti neurobiologialle Magdeburgiin ja sitten Helmholtz-laitos, saksalainen keskus hermostoa rappeuttavien sairauksien tutkimukseen on myös Magdeburgissa. Ja nähdään, että pienestä ytimestä, jossa oli hyviä tutkijoita, oli asianmukainen infrastruktuuri, niin vähitellen sitten kasvaa asioita. Ja sitten lopuksi saatiin nämä Leibnizin ja Helmholtzin laitokset pystyyn. Ja he ovat sitten tutkijat näistä laitoksista pystyneet osallistumaan seitsemänteen puiteohjelmaan ja moniin yhteistyöohjelmiin sekä Siemensin suurten yritysten kanssa, mutta myös monien pk-yritysten kanssa ovat lähteneet liittoumiin ja tekevät juuri neurotieteessä liitetään sitä lääketieteelliseen ja tieteelliseen tekniikkaan. Ja koska vielä ollaan huonommassa lämpössä kuin lännessä, niin tämä antaa meille toivon kipinää. Tällaiset esimerkit. Ja toivon, että samanlaisia asioita voidaan tehdä muilla alueella Itä-Saksassa. Niitä on tapahtunutkin. Olemme tehneet kyselyjä muissa osavaltioissa ja erityisesti Brandenburgista on tullut sellaista feedbackia. Potsdamissa on myöskin Max Planck-laitoksessa tällaisia yksiköitä syntynyt ja tällaista kasvua ei Saksassa on saatu aikaan, vaikka ei ole tietysti lähelläkään siellä, missä haluamme lopulta olla. Näytän vielä muutaman esimerkin tästä ja muista hankkeista. Tämä on tällainen kuvantamislaite. Tämä on uusi Leibniz instituutti. Rakennus valmistui tänä vuonna ja siinä on rakennerahaston varoja mukana. Ja tietysti fiksuja ihmisiä ei pelkästään infrastruktuuria, vaan on pystytty rekrytoimaan sinne hyvään infrastruktuuriin eh, fiksuja ihmisiä. Seuraava askel on sitten syklotroniminen laite. Se, tässä tehdään Siemensin kanssa yhteistyötä tässä tutkimusinfrastruktuurin osassa. Tämän kiihdyttimen osalta sinnekin menee rakennerahaston varoja. Se on sitten se seuraava askel. Ja Magdeburgin tutkijat pystyvät sitten tiettyjä testimenettelyjä käyttämään kehittääkseen tiettyjä lääketieteellisiä tuotteita, joita pystytään sitten jossain vaiheessa myöskin markkinoimaan ja tuotteistamaan. Ja he ovat sitten tehneet hyvin, päässeet hyvin tärkeän virstanpylvään eteenpäin alallaan Saksassa. Sitten Magdeburg oli raskaan teollisuuden keskus Itä-Saksassa. Tietysti komikonin ja muurin sortumisen jälkeen se on kaikki poissa, mutta tästä perinnöstä ja erityisesti kun otetaan autoteollisuus huomioon, niin on pyritty siitä pohjalta rakentamaan ja tällaista infrastruktuuria on myöskin rakennettu rakennerahaston varoilla ja mm, tässäkin on pyritty rakentamaan tätä portaikkoa huippuosaamisen ole niin pitkällä vielä kuin haluttaisiin, mutta sielläkin on vireillä asioita. Sitten insinööritiede, virtuaalisen kehittämisen ja koulutuksen keskus. Siellä voidaan simuloida tuotteiden tiettyjä ominaisuuksia, että tätä markkinoille saattamisen aikaa voidaan lyhentää. Sekin on teema, jossa rakennerahastojen rahoja on mukana. Sitten biotekniikassa osavaltion eteläosissa on saatu aikaan myöskin. Siellä on perinteisesti muovia kemian teollisuutta ja koko ala tietysti on kovasti kiinnostunut bioekonomiasta, eli tällaiset itse, itsestään uusiutuvat raaka-aineet. Tätä kehitetään edelleen osavaltion eteläosissa tietysti myös rakennerahastojen avulla, mutta aina sitä täydennetään osavaltion ja liittovaltion rahoilla. No, sitten esittäisin äh, väliaikaiset johtopäätökseni. Meidän päätöpäätöksemme on sen, että ajatus tästä portaikoista huippuosaamiseen toimii, että se voi onnistua oikein hienosti, kun rakennerahaston varat käydetään täydentävästi niin, että ei ole pelkästään hyviä laboratorioita eikä pelkästään hyvää infrastruktuuria. Täytyy saada myös tieteentekijät sinne mukaan, mutta he eivät mene pelkästään rahan perässä, vaan siellä, missä on hyvää kriittistä massaa ja hyvät tutkimuslaitteistot ja jossa ympäristö on kunnossa. Ja tässä juuri rakennerahaston täydentävä rahoitusvaikutus auttaa, koska sehän saadaan usein tällaista hankerahoituksesta ja siinähän tietysti infrastruktuuri jää pois, mutta meillä on hyvät kokemukset infrastruktuurin rahoittamisesta. No niin, mainitsinkin jo, että infrastruktuuri tekee helpommaksi sen, että saadaan erinomaisia ja huippututkijoita tällaiseen ympäristöön, joka ensisilmäykseltä näyttää vähemmän houkuttelevalta. Huipputieteentekijät, juuri sellaiset, jotka tutkivat Leibnizissä, Max Planck-instituutissa tai Isossa Britanniassa tai Yhdysvalloissa toimivat huippu, tällaisissa huippututkimuslaitoksissa, niin tulevat sitten, ovat palanneet myös Itä-Saksaan ja ovat tutkineet, tehneet jatkotutkimusta, osittain tuoneet tiimejään mukaan ja saavuttaneet hyvää menestystä. Tähän me pyrimmekin alun perin. Tutkimuslaitoksia mainitaan usein esityksessä, niin Max Planck, Braunhofer, Leibniz, Helmholtz, ne ovat Saksassa äh, maailmankuuluja yliopiston ulkopuolisia äh, kuuluisimpia tutkimuslaitoksia. Ja niillä on ollut aina tärkeä kummi rooli ollut Itä-Saksan kehittämisessä. Siihen kuuluu äh, toimintoja kuten teaming ja twinning, joita on myöskin ehdotettu. Meillä on erityisen hyviä kokemuksia tästä tällaisia sivuliikkeitä Frauenhoferista tai Max Planck-instituutista perustaa. Ne ovat tutkimusklusterissamme ollut erityisesti tällaisia versoja Itä-Saksassa, Fraunhoferin instituutista esimerkiksi syntyneitä. On syntynyt tällainen materiaalitutkimuksen laitos osavaltion eteläosaan ja se on antanut meille puitteet siihen, että tiesimme, että Äh, am, ammattimaisella tasolla olemme oikealla suunnalla, eikä tarvitse keksiä palloa uudelleen. Joten nämä ideat twinningistä ja tiimauksesta ovat myös muilla alueilla mielestäni toteutettavissa ja kokeilemisen arvoisia. Saksi Hansaltissa, kuten on sanottu, niin Olemme kumppaneina siitä hyötyneet, mutta iloitsisimme kovasti, jos tutkimuslaitostemme kanssa voisimme olla kumppaneita myöskin EU-12 tai muiden kiinnostuneiden alueiden kanssa, joita voisimme omalta puoleltamme auttaa sitten tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia, hyvä ministeri. Ja nyt Puljan alueelta rouva Grimi, olkaapa hyvä. Eh, intanto grazie Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta jakaa teidän kanssanne näkökulmia asioihin, joita haluamme Apuliassa toteuttaa. Ja me pyrimme myöskin rakentamaan välineen, joka tulisi auttamaan meitä tavoittamaan niitä synergioita, joista on puhuttu, puhuttu rakennerahastojen ja horisontti 2020 välillä. Tämä on älykästä erikoistumista meidän kannaltamme. Toisin sanottuna mahdollisuus alueelle rakentaa, seurata ja tavoittaa järkevää erikoistumisstrategiaa omalla alueellaan, joka tulisi vaikuttamaan mahdollisuuksiin hyötyä sekä horisontti 2020 että rakennerahastoista. Alue, joka käyttää rakennerahastoja, saavuttaakseen tutkimus- ja kehitysprojektien päämääriä pääsee pitkälle. En tässä halua mennä liian syvällisesti yksityiskohtiin. Annan vain yhden esimerkin siitä, mitä me olemme tekemässä. Pyydin antamaan teille ajatuksen erilaisista mahdollisista synergioista, joita saattaisi olla rahastojen ja horisontti 2020 välillä. Nyt ruudulla on se, mitä pyrin välittämään sekä ajatus strategiasta, jota me tarvitsemme, jos haluamme käyttää rahastoja älykkäästi integroidun strategian kautta, jos me haluamme tehokkaasti näitä varoja käyttää, tämä on lähestymistapa, jota me olemme halunneet käyttää sellaisella tavalla, että kaikki toimintalinjat, jotka tässä on listattu, olisivat hyvin läheisesti yhteyksissä toisiinsa. Ja riippumatta niistä rahastoista, joista varat näihin tulevat, tai siitä, mikä ta- toiminnan taso on, onko, ovatko jotkin projektit näistä eurooppalaisia tai alueellisia. Tässä kriittinen massa, verkostot, eri aiheiden liittäminen yhteen ovat avainsanoja. Alueellinen innovaatiojärjestelmä myöskin erityisesti tulee keskittyä siihen, miten me pyrimme saman aikaan klustereiden syntymiseen, sellaisten klustereiden, jotka tulevat auttamaan modernisointia tai jo olemassa olevien klustereiden käyttämiseen – sen sijaan, että korkean tiedon klustereita rakentaisimme uusia. Erät on tässä listattu. Ne erät näistä tulevat olemaan tärkeitä, jos me haluamme todellakin äh, Apuliassa näitä päämääriä saavuttaa. Tämä liittyy kapasiteetteihin ja mahdollisuuksiin, jota näillä alueilla on. Tämä on strategia, joka on tarpeellinen sen vuoksi, se tulee toteuttaa. Meidän pitäisi tehdä mahdolliseksi alueellisella tasolla toimiville toimijoille osallistua näihin eurooppalaisiin ohjelmiin ja horisontti 2020. Tässä me pyrimme aikaan saamaan sen, että meillä olisi alueellinen järjestelmä, joka kokoaisi erilaisia ajatuksia ja verkostoja ja yhdistäisi ne eurooppalaiselle tasolle. Me pyrimme esimerkiksi keskittymään eurooppalaisiin innovaatiokumppanuuksiin, joka on aloite, joka tulee toimimaan alueellisella tasolla sidosryhmien, politiikan laatioiden kanssa ja myöskin alueellisesti. Päämäärä, josta puhumme tänä iltapäivänä, on synergia rakennerahastojen ja horisontti 2020 välillä. On olemassa välillä tiettyä epämääräisyyttä tai joitakin mahdollisia ristiriitaisuuksia. Toisaalta horisontti 2020 luonnollisesti keskittyy huippuosaamiseen ja rakennerahastot, niiden tulee taata se, että sosioekonomiset kuilut eri alueiden välillä pienenisivät. Minä uskon, että se päämäärä, jota meidän tulisi seurata näitä strategioita laadittaessa, on se, että varmistaisimme, että näitä huippuosaamistavoitteita pyrittäisiin toteuttamaan. On erittäin tärkeää Euroopassa, että olemme kilpailukykyisiä kansainvälisellä tasolla, mutta on myöskin yhtä tärkeää, että meillä on tällaisia positiivisia kehiä, joissa huippuosaamista voidaan hyväksikäyttää sillä tasolla, kun sitä on olemassa alueellisella tasolla. Aivan aluksi meidän tulisi tarkastella näitä asioita strategisesti. Meidän tulisi pyrkiä luomaan alueellisella tasolla erikoistumisstrategioita. Ja kun tarkastelemme mahdollisuuksia, joita rakennerahastot avaavat, meillä on mahdollisuuksia luoda ei vain erikoistumista, mutta myöskin alueiden välistä toisiaan täydentävyyttä. Tämä on hyvin tärkeää. Tästä lähtökohdasta olen sitä mieltä, että synergiat ovat itse asiassa toissijaisia. Tärkein asia on se, että jaamme huippuosaamisen elementtejä, jotka ta- täydentävät toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että me ei voi, voi tarkastella uusia välineitä. Meidän tulee tarkastella todellista institutionaalista kapasiteettia politiikan laadinnassa alueellisella tasolla. Vain tietoisuutta ja taitoja vahvistamalla välineet tulevat, Rakennerahasto ja horisontti 22 välineet tulevat alueellisella tasolla tehokkaiksi. Tämä on syy sille, että aluekehityksen pääosasto on älykkään erikoistumisen foorumin avannut, se tekee mahdolliseksi koulutuksen tukemisen ja myöskin vertaisvaihdannan. Tässä on erilaisia tasoja, mutta erityisesti keskitytään täydentävyyden rakentamiseen, sellaisen täydentävyyden, joka tekisi mahdolliseksi alueille olla tärkeämmässä roolissa horisontti 2020 puitteissa myöskin rakennerahastojen tukemina, mutta tämän todellakin horisontti 2020 tekee mahdolliseksi. Ja kun määritellään strategioita, olisi hyvä, että horisontti 2020 tekisi mahdolliseksi alueille katsoa omia rajojaan kauemmas ja Euroopan rajoja kauemmas kansainvälisellekin tasolle. Kun ajatellaan strategioita, seuranta ja parannusmahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä. Tässä voimme käyttää jotakin, mikä ei enää kuulu horisontti 2020 tiedon alueita. Meidän mielestämme tämä on hyvin hyödyllinen väline. Se on sellainen, jonka me toivomme uudelleen ilmestyvän horisontti 2020 piiriin, sillä se on jotakin, mitä alueet voivat käyttää, kun ne seuraavat omia strategioitaan. Tietenkään tämä ei voi olla vain teoreettisella tasolla tapahtumaa, sitä täytyy panna toimeen. Jos me voisimme käyttää erilaisia välineitä ja strategisia agendoja, kuten euronettiä, rakennerahastojen rinnalla, jotta voisimme antaa todellista sisältöä näille ohjelmille ja agendoille, tämä olisi valtavan hyödyllistä, kun pyritään luomaan tavoitteita tutkimukselle. Ja kun haluamme rakentaa älykästä erikoistumista, olemme erityisesti kiinnostuneita euro-välimeri ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Kun tarkastelemme sitä, kuinka voisimme saada tämän toimivammaksi ja kuinka nämä kaksi ohjelmaa voisivat toiminnallisesti toimia yhteen, uskon, että meidän tulisi tässä varmistaa, että toiminta on yhtä pitävää, toisiaan tukevaa. Me juuri kuulimme Saksoni Anhaltin kokemuksista ja meillä on samanlaisia ajatuksia. Meillä on alueellisia mahdollisuuksia kunnianhimoiseen tutkimukseen. Meillä on puljessa investoitu hyvin paljon tutkimukseen. Ja me olemme pyrkineet saamaan mukaan tutkijoita näihin verkistoihin alueellisella tasolla verkostoon PK-yritysten kanssa – ja jo toimivien klustereiden kanssa yhteistyöhön. Tämä on jotakin, mitä voitaisiin toteuttaa myöskin eurooppalaisella tasolla horisontti 2020 puitteissa. Mutta meidän tulee tehdä mahdolliseksi inhimilliselle voimavaralle liikkua. Meidän tulee käyttää näitä mahdollisuuksia ja pyrkiä oppimaan siitä, mitä me olemme, minkälaisia kokemuksia meillä on inhimillisen pääoman käytöstä alueellisella tasolla. Tässä emme luonnollisesti puhu vain rahasta, vaan säännöistä ja sääntöjen harmonisoinnista se voisi olla hyvä asia. Ja minä uskon, että uudelleen arviointi sen suhteen, kuinka yhteisö toimii innovoin, innovoinnissa olisi hyvä asia, että meillä on se laajempi kuva innovoinnista, avoimesta innovoinnista ja luovuudesta. Meillä on alueellisella tasolla hyvin näkyviä asioita, niin kutsuja Living Labs, keskuksia, julkista hankintaa ja innovaatiopalveluita. Nämä ovat kaikki asioita, joille pitäisi antaa tärkeämpi rooli alueellisissa ohjelmissa. Voisin vielä mainita kaksi asiaa yhteensopivuudesta yhteenvetona. Toisaalta meidän tulisi horisontti 2020 antaa prioriteetti niille asioille ja ajatuksille, jotka selkeästi liittyvät älykkääseen erikoistumiseen ja jotka voivat osoittaa, että ne tarjoavat täydentävyyttä. Ja tämä voisi olla myöskin erittäin hyvä asia alueelle, kun alueelliset sidosryhmät pyrkivät toimimaan eurooppalaisella tasolla. Kiitoksia. And, uh, dear colleagues, I would like to... Kiitoksia. Tova Grimi. Ja nyt sitten haluaisin tietää, ketkä kaikki täällä haluavat puhua, jotta tiedän, onko meillä puheaikaa 10 sekuntia vai minuutti. Me emme ole täällä nyt kuitenkaan keskustelemassa kaikesta, vaan hyödyntämässä näitä asiantuntijoita, jotka täällä ovat paikan päällä. Eli meidän tulisi ehkä kysyä nimenomaan kysymyksiä, jotta ymmärrämme näitä käytännön tarpeita, kun pyrimme työskentelemään yhdessä Ja nythän me olemme laatimassa näitä tarkistuksia, ehdotuksia, joita komissiosta tulee seuraavaksi rahoitusnäkymiksi. Eli nyt on oikea aika sille, että ymmärrämme, mitä siellä puuttuu tai mitä pitäisi muuttaa. Siinä käytännössä sitä olemme juuri kuulleet. Itren edustaja Glante ensimmäisenä puhuu. Konkreettinen kysymys. Tai ehkäpä vain tällainen repliikki Wolfille. Minä tulen Brandenburgin osavaltiosta, jossa tämä tutkimuslaitosklusteri on syntynyt. On monia esimerkkejä, joita kerroitte. Ensin alokehitysrahaa, sitten tutkimusrahaa, se mihin pyrimme ja mikä ehdotus olikin valiokunnalta, että sanomme, että toisaalta haluamme huip, vaalia huippuosaamista viedä eteenpäin, innovatiivista huippututkimusta, mutta toisaalta ne alueet, jotka eivät vielä pysty vetämään puolensa tätä inhimillistä pääomaa saamaan sellaiseen kuntoon, että he voivat harjoittaa huippututkimusta. Eli sitten täytyy taata, että jos joku on kehitysrahaa saa infrastruktuuria varten, niin sitten rinnakkain täytyy toimia niin, että se saa tutkimusmäärärahoja Marie Curie-ohjelmasta esimerkiksi, mutta tietysti Tätä eivät pysty kaikki yrittämään alueella ja äh, sitten yritettiin, saatiin tällainen idea kilpailusta. Eli miten paljon voidaan päästä kilpailutilanteeseen, että ei tule äh, ihan liikaa näitä ja hirveitä määrin näitä ehdotuksia, että erityisesti kaikille rahaa. Thank you very much for... Lambert von Nistelrooy, kiitoksia hyvä puheenjohtaja siitä, että tämä kuulumistilaisuus on järjestetty täällä. Tämä ei ole mikään kahden valiokunnan taistelutilaisuus, vaan pikemminkin olemme halunneet täällä yhdessä tutkia sitä, miten voidaan investoida kasvuun ja kilpailukykyyn. Kolme kysymystä kaikille tälle neljälle. Mikä on ollut suurin este tällä ohjelmointikaudella? Kaikki ovat osoittaneet, että teillä homma onnistuu, eikä lainsäädäntö tässä ole tukkinut tietänne näkemys alueesta ja halukkuus investoida ovat tärkeitä. Toinen kysymys, näitä uudet ehdotukset. Olette puhuneet lisä specialisoinnista, no se on aivan oikein. Mutta täytyy olla konkreettinen kombinaatio sitä, että meillä on aluepolitiikka, joka alhaalta ylöspäin suuntautuu, ja sitten meillä on taas ylhäältä tämä huippuosaaminen. Mikä on se väline, jolla nämä ongelmat, jotka tähän liittyvät, voivat, voidaan ratkaista? Tänä aamuna esittelimme yhteisen strategisen puitteistomme, jossa konkreettisesti otimme esille ne tavat, joilla lainsäädäntöä voidaan muokata kahden rahaston synergiaetujen saavuttamiseksi. Lisäksi otimme käyttöön velvoitteen kaikkialla Euroopassa eakr alueella. Siis tämä on se rahasto, joka on oleellinen, ei rahasto jotta käytettäisiin yhdestä kymmeneen prosenttia maan ulkopuolella. Niin, että ne alueet, jotka saavat sen rahan, eivät välittömästi käytä sitä, vaan katsovat myös pidemmälle. Tämä on tällainen lisäehdotus, jonka esitimme pari viikkoa sitten. Eli voisinko saada tähän kommentteja? Puheenjohtaja Kristian Elervius kolmantena puhujana. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi näkökohtaa. Haluaisin vielä painottaa, että kaikissa keskusteluissa tästä portaikosta huippuosaamiseen, siitä on poliittinen sopimus kautta yli puolueen rajojen. Muistan vielä seitsemästä puiteohjelmasta. Silloin muistan sieltä Jerzy Busekin, joka esittelijänä muokkasi näitä kompromisseja. Siinä odotettiin Euroopan 12 suurelta, että Puolan entinen pääministeri neuvotteli suuren panoksen uusien jäsenvaltioiden puolesta. Ja vaikea oli siinä kaikille ja hänelle, että kun että saatiin pysyttäydyttyä tässä huippuosaamisperiaatteessa ja sitten silloin sovittiin ja sanottiin, että että, ei lähdetä, että lähdetään todellakin huippuosaamisessa tässä ohjelmassa eikä tasaamisajatuksesta. Siihen liittyy sitten kysymys, että miten EU-12 potentiaalia voidaan nostaa tässä alalle ja haluaisin valaista yhtä esimerkkiä ja esittää ehkä myös konkreettisen kysymyksen, miten tämä pitäisi muotoilla, että mitä tietää portaikolla huippuosaamiseen mennään. Ja sitten kun otetaan huomioon siihen tämä tasaamis periaate, miten näitä kahta rahastoa voidaan synergiassa hoitaa eteenpäin. Siis tämä potentiaalihan tulee suurista tiedeklustereista. Niitä ajaa huippuosaaminen, mutta tiedeklusterit ovat määritelmänsä mukaisesti eh, pelkästään huippuosaamista, vaan siellä tarvitaan myös kriittistä massaa. Ja ne ovat tällaista massan tiivistymistä. Ja kolmas kysymys on sitten hallinnointi ja kompetenssi osallistua suuriin ohjelmiin kansainvälisellä tasolla, että ne ovat myös kansainvälisesti kilpailukykyisiä. On aina ollut puutetta siitä meillä, että juuri uusissa jäsenvaltioissa meillä on alueita, jotka ovat eh, huippu, huippuja, joissa on tätä tiettyä tiivistymistä, mutta jossa osallistuminen osallistumissa puitohjelman ohjelmiin on rajoittunut siitä, että tutkimuksen hallinnoinnin kompetenssia, osaamista, eh, sitä ei ollut. Että se on ollut se syy siihen, että on epäonnistuttu siinä, että ei olla osallistuttu suurin osallisin ohjelmiin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten horisontti 2020 ja rakennelmat voidaan liittää toisinsa, että ikään kuin agglomeraatiossa, jotka ovat olemassa siellä, missä huippuosaamista on, mutta jos se viimeinen askel puuttuu, sillä on usein tekemistä hallinnoinnin kanssa, infrastruktuurin kanssa paikan päällä, että sidotaan molemmat ohjelmat toisiinsa niin, että saadaan paljon suurempi osallistumisaste juuri uusissa jäsenvaltioissa horisonttiin, horisonttiohjelmaa, mutta saadaan aikaan myös tarvittavaa kasvua tuote, tai kasvuhan perustuukin juuri tutkimuksiin ja tuotekehitykseen. Kysymys. niin tästä kilpailuteemasta, mutta, mutta myös, että miten rakennerahasto määräraja käytetään tutkimukseen ja niin jotta voidaan myöskin saada aikaan kannuste siihen, että saataisiin näitä rahoja myöskin eh, Horisontti 2020-ohjelmaan. Puolassa esimerkiksi 20 prosenttia käytetään rakennerahastoista tähän, ja tässä täytyy olla tietty suhde, että on valmius rakennerahastoista tukea tutkimusta ja tuotekehitystä, ja sitten, että missä määrin horisontti 2020 itsenäisestä äh, portaikosta huippuosaamiseen saa rahaa. Tai näitä asioita pitää nyt tulevaisuudessa miettiä, kun me teemme ehdotuksen näistä kaikista rahastoista. Valitettavasti vieläkin puuttuu konkreettisia ehdotuksia. Twinningistä puhuttiin, Klusteriteemasta on tiettyjä ajatuksia, on tiettyjä ajatuksia siitä, että miten voidaan akkumuloida määrärahoja kummastakin rahastosta, mutta ihan teidän kokemuksestanne kysyisin, että mitä konkreettisia toimenpiteitä on, joissa horisontti 2020 ja hori- äh, rakennerahaston määrärahoja voidaan sitoa toisiinsa? Expert. Kiitoksia. Haluaisin pyytää asiantuntijoita vastaamaan näihin kysymyksiin. Olkaapa hyvä. E, w odpowiedzi na te pytania, które padły. Vastauksena kysymyksiin. Tietysti se kuva, joka tässä, tässä kollegat esittivät, niin osoittaa, että on saatu aikaan tiettyjä synergioita seitsemännen puiteohjelman, ku, kuudennen puiteohjelman ja rakennerahastojen välillä. Mutta ei voida sanoa, että e, etteikö siinä vielä ongelmia olisi. Tietysti useissa hankkeissa kuten alueellisen innovaatiostrategian rakentaminen, huivasaamiskeskusten rakentaminen, on vaikuttanut siihen, että näissä maissa, Itä-Saksassa tai Puolassa, rakennerahastojen käyttöaste on ollut paljon parempaa. Eli jonkunlainen synergiaelementti tässä on tullut esille. Toisaalta se, että rakennerahastoista rakennamme infrastruktuuria, suuria infrastruktuurihankkeita ja kehitämme inhimillistä pääomaa, niin Tämä, tällaisten pääomien myötä voidaan myös sitten saada puiteohjelmista paremmin rahaa, esimerkiksi Horisontti 2020-ohjelmasta. Eli positiivisia esimerkkejä on synergiasta olemassa. Synergia on joka tapauksessa, mutta en ole ihan täysin samaa mieltä sen kanssa, että etteikö olisi ollut esteitä. Minusta näyttää siltä, ja tämän omassa alustuksessakin esitin, että hallinnollisesti ja rahoituksellisesti tarvittaisiin helpotuksia, jotka johtaisivat siihen, että suuremmassa määrin ja tehokkaammin saataisiin mahdollisuuksia mm, kiinni kuroville maille siihen, että ne voisivat todellakin rakentaa eurooppalaisesta tutkimusaluetta yhteistä sellaista Eurooppaan, tietysti erikoistumisesta sitten tietysti alueelle se on haaste tällä hetkellä. Ne alueet, jotka ovat kehittäneet omaa innovatiivista kehittämistrategiaansa, niitä, niiden täytyy vielä kehittyä sillä tavalla, että he voivat varmistaa määrärahojen käyttöasteen, jotta ne voisivat myötävaikuttaa vaikuttaa yhteisten arvojen kehittämiseen, joita yhteisiä arvoja ovat esimerkiksi yhteinen eurooppalainen tutkimusalue, 10 prosenttia rajatulittavaan toimintaan, se on hyvä ajatus. Se on mahdollisuus siihen, että muisten alueiden kanssa voidaan rakentaa ylikansallisia alueita ja ohjelmia ja mahdollistaa sitä kautta sitä, että päästään käyttämään helpommin hyväksi tutkimusinfrastruktuuria eri maissa. Ja jos puhutaan sitten tiedeklustereista ja niiden keskittymisestä tai konsolidoimisesta, niin eh, ei voida tietenkään yleistää niin, että ainoa pulma tietyissä maissa olisi huono hallinnointi. Tieteelliset klusterit itse asiassa, eh, niissä tärkeintä on kaksi osatekijää, infrastruktuuri ja ihmiset. Ja tietysti ihmisten puolella hallinnoijien manageriaaliset kyvyt ovat tärkeitä. Mutta se, että kerätään yhteen paikkaan hienoja ihmisiä hyvää infrastruktuuria, niin se suurimmassa määrin kuitenkin vaikuttaa määrärojen saamiseen. Ja organisaatio on sitten toisella sijalla. Kiitoksia siitä, että tuli esille Puolakin, joka, jolla on ollut hyvä käyttöaste tutkimus- ja kehitysmäärärahoissa. Haluamme käyttää mahdollisuutta hyväksemme ja mielestämme niin teemmekin. Ja haluamme vielä su- vieläkin suuremmassa määrin käyttää hyväksemme näitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kiitos. Eh, professor Wolf. Kiitoksia sanona professori Wolf. Eh, min, no, whoever, Professor Okay. Um, I, I think it's, I think it's an interesting Uskoakseni tämä on mielenkiintoinen käy siitä, millä tavalla kapasiteetin investointiin. Se, mitä Magdeburgissa tapahtui, on aika paljon samankaltainen tilanne kuin Swansissa. Äh, vaikka kyseessä onkin pieni raha, niin se on kuitenkin sitä investoitu rakennerahastoihin, se on laajentunut, on houkutellut enemmän ihmisiä sitä on saatu rakennettua enemmän. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on ollut pyrkimyksiä siirtää huippuosaamisen keskuksia yhteen tällaiseksi ryppäiksi, mutta se on epäonnistunut, koska ihmiset eivät ole halunneet muuttaa. Ja sitten lopputulos on ollut epämääräinen, huono. Ja se, että tueta huippuosaamisen keskusta rakennerahastolla on ollut hyvä, koska sen ympärillä on silloin kyetty luomaan tällainen klusteri. Kiitoksia, sanoi puheenjohtaja. Haluaako joku muu kommentoida? Um, Kilpailusta puhuttiin, josta herra Grante puhui. Kun puhutaan huippututkimuksesta, niin ei se ole ilman kilpailua aikaan saatavissa, mutta täytyy löytää sellainen mekanismi, jossa otetaan huomioon, joka vastaa siis kohesiorahaston ja rakennerahaston ajatusta, että rakennerahaston varoja sopeutetaan alueelliseen käsitykseen huippuosaamisesta, mutta ilman, että kompromettoidaan huippuosaamista. Mutta sinne täytyy olla uskottava tulevaisuuden näköala siihen, että miten näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa voidaan tätä huippuosaamista saavuttaa todella. Ja miten sen jälkeen, kun EU-tuki loppuu joskus, niin miten päästään kestäviin tuloksiin ja vaikutukseen niin, että joko kaupallistetaan – tai sitten, että kansalliset ohjelmat ottavat harteilleen nämä asiat. Mutta ei se ilman kilpailua ja vertaisarviointia ja mm, tällaisia arviointimenettelyjä äh, onnistu. Meillä osavaltiossa on arvioitu, että miksi olemme pitkään niin huonoja osallistumisessa Euroopan tutkimuksen puitoohjelman ohjelmiin. Minä olin yksi niistä ammatti-ihmisistä, jotka eivät tehneet hakemuksia. Ajattelenpa, että alu, alussa oli kyse Itä-Saksassa, oikeastaan sitä ei pitäisi sanoa, meni liian hyvin. Meillä oli niin paljon osavaltion ja liittovaltion rahoja, ei ollut kannustetta pyrkiä lähtemään hakemaan näitä puiteohjelman määrärahoja. Mielenkiintoinen ilmiö. Toisaalta tieteentekijöillä pitää olla kyky, mutta toisaalta täytyy olla myös kannuste. Siis sekä keppiä että porkkanaa tueta hyvin, hyvillä informaatioverkostoilla. Ja kaksi vuotta sitten perustettiin EU-korkeakoulujen verkosto, tästä saatiin ministeriöltä rahaakin, jotta voidaan saada yliopistoihin ihmisiä, jotka osaavat. Ja myös muistuttamaan siitä, että olettekohan nyt ajat, miettineet jo näitä EU-hakemuksia, EU-tukihakemuksia, että saadaan enemmän puhtia toimintaan ja rohkeutta tarttua asioihin. Sitä pitäisi tukea. Se on meitä mielestäni auttanut, että ylitetään tämä kynnys siihen, että saadaan kirjoitettua hakemuksia myös EU-tasolla. Kolmas teema Herra Eiler kysyi, että mitä konkreettisesti voidaan tehdä. Olemme toistaneet, että aluekehitysrahaston määrärahoja käytetään, jotta infrastruktuuritoimenpiteitä voitaisiin rahoittaa. Clay sen toisti, että täytyy olla huippuosaajia, ei välttämättä Nobelpalkinnon voittajia, mutta tunnustettuja tutkijoita, joilla on kyky ja henki myöskin ymmärtää, mitä liiketoimintasuunnitelma on. Sitä ei heidän tarvitse osata kirjoittaa, mutta heidän täytyy osata puhua niille, jotka sen kirjoittavat. Ja näitä henkilöitä on vähän. Ja jos he voidaan, heidät voidaan rekrytoida ja yksilöidä, ja se on myös Max Planck-yhteisöjen periaate. Se on hyvä strategia, että vähän luodataan, missä näitä henkilöitä on, ja sitten suunnata, kehittää infrastruktuuria näiden ihmisten toiveiden mukaan, koska heillä on sitten taas vaikutusvaltaa seuraavissa rekrytointimenettelyissä ja olisi hienoa, jos institutionaalisesti myös tulevaisuudessa tämä olisi tällainen tukitoimien linja. Tällä tavalla voidaan saavuttaa paljon niin, että tämä hieno infrastruktuuri ei jää tyhjän pantiksi, vaan että saadaan näitä tutkijapersoonallisuuksia mukaan. Would, uh, would you also like to comment? Haluatteko myöskin kommentoida? Esperienza, come dire, di verso... Di... Kyllä. Haluaisin jakaa kokemuksen, puhua siitä, kuinka siirrytään huippuosaamista kohti myöskin alueellisella tasolla. Tässä nämä rahoittamamme laboratoriot, jotka mainitsin, ovat roolissaan. On ollut mahdollista käyttää paremmin hyväksi näitä verkostoja ja suunnata ponnistukset oikein. eräät näistä aloista ja eräät näistä keskuksista olivat alun perin paikallisia, mutta nyt ne liittyvät eurooppalaiseen tutkimusalueeseen. Ja eräät niistä ovat saaneet tutkijoita mukaan työhön. Ja tässä luonnollisesti inhimillinen tekijä on äärimmäisen tärkeä tutkijat ovat ne, jotka ovat itse asiassa nämä laboratoriot synnyttäneet ja he ovat samaan aikaan pystyneet saavuttamaan eurooppalaisen tason. Alueellisten innovaatiokumppanuuksien kautta me olemme onnistuneet tekemään töitä yritysklustereiden kanssa Puljassa – tutkimuksen ja kehityksen alalla ja liittyen eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin. Siis mahdollisuuksia on siirtyä alueelliselta tasolta huippuosaamistasolla ja takaisin. En usko, että tässä on vain yhtä välinettä jota voidaan käyttää. Se, mitä tulisi mielestäni tehdä, on se, että luodaan oma alueellisen strategian työkalupakki, joka sisältää erilaisia mahdollisuuksia. Minä uskon, että eurooppalainen huippuosaaminen on jotakin, mitä pitäisi tarkastella. Meidän tulee pohtia, kuinka voisimme hyötyä tällaisesta tutkimuksesta matalammalla tasolla kuin eurooppalaisella tasolla. Esimerkiksi julkinen Tarvetutkimukselle on alue, josta voisimme tehdä työtä. Ja, vielen dank. Kiitos kovasti. Kiittäisin rouva ministeriä siitä viitteestä, että Itä-Saksa ei tarvitse niin paljon tukirahaa. Sehän on hyödyllistä juuri kun puhutaan monivuotisesta rahoituspuitteista. No emme kuitenkaan tätä voi vahvistaa tätä kaikkea. No toiseksi, side horisontti 2020 ja rakennerahastojen välillä on sellainen, että kun ajatellaan yhtä temaattista prioriteettia, yksi tärkeimmistä kolmesta, tutkimus- ja tuotekehitys, niin sehän meillä kohesiopolitiikan toimintasuunnitelmassa, ja nyt kun ajatellaan ehdotusta yhteisestä strategiakehyksestä, niin halutaan nimenomaan sitoa se muihin rahastoihin ja otetaan sen mukaan tämä vaikutus tähän, kirjoitetaan se mukaan tähän yleisasetukseen. Haluaisin nyt pyytää kollegoita vielä katsomaan, että nähe, näkevätkö he siellä asioita, erityisesti tässä yhteydessä kehyksessä, joita mahdollisesti voitaisiin kirjoittaa sisään aika yleisellä lähestymistavalla. 7. kesäkuuta asti on aikaa ja Lambert ja minä olemme esittelijöinä kerrasti valmiita keskusteluihin, koska se on lähellä sydäntämme tämä asia ja olemme kiinnostuneet siitä, mikä teidän synnätänne lähellä on. No, tietysti, tietysti on sinänsä ristiriita siitä, että tuetaan huippuosaamista ja siitä, että tuetaan enemminkin alempaa tasoa, mutta ihmisiä hän vaaditaan tekemään tällaisia huippuosaamistrategioita, jotta ylipäätänsä saadaan näitä aluekehitysrahoja. Siinä olisi tarpeen, kun ajatellaan koska työthän ovat operationaalisista ohjelmista jo käynnissä, että alueilla eh, operationaalisten ohjelmien edustajat, jotka valmistelevat niitä ministeriöt, myöskin ottavat yhteyttä tutkimuslaitoksiin ja katsovat, että mitä yhteisiä strategioita itse asiassa voitaisiin alueelle saada aikaan. Ja voitaisiin sanoa, että tämä voisi olla huippuosaamisen tu- tu- tukemista, toinen voisi olla aluekehityksen tukemista. Ja mielestäni on tärkeää, että nyt jo valmistellaan tätä asiaa, koska sitten voidaan todellakin saada luotua lisäarvoa. Ja siihen meidän pitäisi pyrkiäkin, että sitten alueet pääsevät myöskin tulevaisuudessa tai nimenomaan tulevaisuudessa harjoittamaan huippuosaamistutkimusta. Kiitoksia Maria Carvalho. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten tiedätte, Horizon 2020 koskee nimenomaan huippuosaamista, mutta sen tulisi myös saada piirinsä ne pienet huippuosaamisen keskukset, jotka löytyvät kautta Euroopan. Rakennerahastot, eriytyminen, kaikki kuuluu Horizon 2020 piiriin. Meillä tulisi olla myös tällainen mahdollisuus viedä näitä toimia päätöksen. Olemme tänään saaneet kuulla esimerkkejä näistä. Ja aion antaa teille kaksi esimerkkiä ja kysyä teidän näkemystänne näistä kahdesta. Minä olen myös tämän erityisohjelman esittelijä, joka käsittelee Horizon 2020 ja yksi ehdotuksista on se, että se tarjoaa Marie Curie eh, eurooppalaisen tutkimuskeskusten kautta mahdollisuuden niille, jotka eivät saaneet rahoitusta, sillä meillä on vain tietty prosenttiosuus ehdotuksia, joita rahoitetaan. Ja tätä voitaisiin tukea alueiden toimesta, jossa varoja on siellä ja jos se on prioriteetti tuolle alueelle. Toinen kohta koskee sitä, että Horizon 2020 käsittelee myös innovointia. Ja meillä on paljon erilaisia pilottihankkeita ja demonstrointeja. Tätä on hyvin kallista rahoittaa pelkästään Horizon 2020 ohjelmasta, joten moni rahoitus on erittäin tärkeä rahoituslähde. Täytyy vain löytää sellainen tapa, jolla se toimii hyvin yksinkertaisesti. Se, millä tavalla voimme rahoittaa näitä teollisia hankkeita Horizon 2020 ohjelmasta ja millä tavalla voimme rahoittaa niitä rakennerahastoista niin, että se on sidosryhmän ystävällistä. Viimeinen suositukseni on se, että me teemme suuren ponnistuksen Horizon 2020 yksinkertaistamiseksi. Sitä täytyy myös harjoittaa rakennerahastoissa samalla tavalla, sillä jos byrokratia on liikaa, niin ongelmat ovat aivan liian monimutkaisia. Jos ne yhdistetään toisiinsa, niin äh, jos tuota byrokratiaa on paljon, synergiaa ei saada aikaiseksi. Kiitoksia. Ja Sarana Buzek. Kiitoksia tässä. Jopa mainittiin, että me aloitimme eurooppalaisten äm, aluepolitiikkojen ja tutkimuspolitiikkojen yhteistyön äh, kuusi vuotta sitten ähm, Ruo Hybnerin ja Potoskinkin kanssa. Ja tämä oli välttämätöntä. Me saimme suuren askeleen eteenpäin aikaan. Emmepä ehkäpä tarpeeksi äh, tutkimuksen ja kehityksen politiikkojen ja aluepolitiikan kannalta. Mä haluaisin sanoa, että on erittäin tärkeää meille kaikille ymmärtää, että on olemassa suuria eroja näiden rahastojen välillä. Toiset on määritelty alueellisesti, niiden myöntäminen on tapauskohtaista ja sitten eh, toisia ei ole eh, maantieteellisesti rajattu. Joten haluaisin sanoa, että tämä riippuu nyt jäsenmaiden ja alueiden päätöksistä. Haluavatko he käyttää rahoja oikeaan suuntaan kuten me olemme nyt ehdottaneet. Me voimme vain vedota jäsenmaihin, joiden edustajia täällä on paikalla, ja alueisiin niin, että he käyttäisivät suuremmassa määrin ehkäpä varoja näihin päämääriin. Tilanne on melko erilainen horisontti 2020 kohdalla. Luonnollisesti me emme ole täysin onnistuneet seitsemännen tutkimus koulutuksen puiteohjelman suhteen, kun halusimme laajentaa osallistumista eurooppalaisen tutkimusalueen ohjelmiin. Ja meidän tulee keskittyä huippuosaamiseen. Tämä on aivan totta, mutta meidän täytyy myöskin tietää, että nyt on vaikeammat ajat kuin kuusi tai seitsemän vuotta sitten. Eli yhteenvetona ohjelmat, jotka tunnustavat kykyjä puolella Eurooppaa ovat erittäin tärkeitä ja meidän kaikkien Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston tulee olla valmiita parantamaan Horisontti 2020 ohjelmaa. Emmekä saa menettää huippuosaamispäämäärää. Tässä on tehty ehdotuksia yhteinen pääsy rakennerahastoihin tai kuten tässä edustaja Karvalio sanoi, molemmilta puolilta pienet ja keskisuuret projektit ovat erittäin tärkeitä. Meidän ei pidä unohtaa huippuosaamista, mutta olisi helpompi alueellisille ryhmille saada aikaan tällaisia projekteja, mutta myöskin älykkäät erikoistumisstrategiat, niitä voitaisiin käyttää erittäin hyvin. Ja kuinka sitten voimme ratkaista vanhan ongelman, joka liittyy suuriin eroihin tutkijoiden palkoissa. Tämä on kysymys, jonka esitän teille, teille lopuksi, mutta tämä on hyvin vaikeaa, mutta se osoittaa yhteistyön tärkeyttä. Meidän täytyy todellakin pohtia horisontti 2020 vakavasti. Kaikki riippuu päätöksistä, joita tehdään Euroopan unionin tasolla, Euroopan parlamentissa, neuvostossa ja sitten kaikissa huippuosaamisohjelmissa. Haluaisin vedota teihin, tehkäämme kaikki mahdolliset muutokset horisontti 2020 tähän suuntaan, tähdäten. Meidän ei pidä unohtaa luonnollisesti huippuosaamista lainkaan. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Komissiosta on paljon ihmisiä täällä, mutta ainakin kaksi, jotka ovat pääjohtajan ja varapääjohtajan asemassa. Olettaisin, että te aivan epätoivoisen innokkaasti odotatte saavanne puheenvuoron. Meillä paljon aikaa ei ole, mutta muutama minuutti olisi kyllä oikein mukava kuulla, mitä teillä on sydämellänne. Kiitoksia puheenjohtaja. Mä tässä on niin epätoivoisia olla, mutta riittävän epätoisia, että voin sanoa, että innostuimme kovasti tästä keskustelusta ja näistä esityksistä. Tässä on kolme asiaa, jotka opin tästä keskustelustamme. Ensinnäkin meidän tulisi kunnioittaa sitä, että nämä kaksi välinettä, ympäri, puiteohjelma ja rakennerahastot, niillä on eri tavoitteet, mikä ei merkitse sitä, että ne olisivat jotenkin vastakkaisia, mutta kummallakin on omat spesifiset luonteenpiirteensä. Rakennerahastot liittyvät kapasiteetin rakentamiseen, yliopistojen uudistamiseen ostetaan välineistöä, luodaan alueellisia yrityksiä. Horizon 2020 pyrkii yhdistämään Euroopan huippuosaamisen. Ensimmäinen asia, jonka opin näistä esityksistä, on, että nämä kaksi välinettä ovat erityislaatuisia ja niitä tulisi työskennellä yhdessä, mutta niitä ei tulisi sulauttaa toisiinsa. Lisäksi opin, että aivan kuten edustaja Busek jo korostikin, me tarvitsemme älykästä erikoistumistrategiaa. Jos strategiaa ei ole, niin silloin ei myöskään ole mitään mm, huippuosaamiseen pääsyä. Alueiden täytyy itse toimia näin, jotta ne onnistuvat siinä. Edustaja Wolf antoi täällä erinomaisen esimerkin omasta alueestaan, joka todella on sitoutunut rakentamaan tällaista huippuosaamista. Kolmas asia, jonka opin täällä, on se, että me tarvitsemme eli välineiden välillä selkeät yhteydet niin, että prosessit ja rahoituspäätökset eivät ole niin ongelmallisia, että näiden asioiden välinen yhteys ei toimi. Osallistuvuussäännöt, joita tässä täällä otettiin esille, mutta myös muut joutuvat varmistamaan sen, että yhteensopivuus saadaan aikaiseksi. Jos sitä ei saada aikaiseksi, niin mitään synergiaa ei myöskään saada aikaiseksi. Lopuksi olen ilahtunut siitä, että monet eivät maininneet vanhoja uusia jäsenvaltioita tai 12 EU-jäsenvaltion Eurooppaa, koska huippuosaamista tarvitaan joka paikassa Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa – ei huippuosaamisessa ole kysymys pelkästään EU-12 ja muista, vaan kaikista jäsenvaltioista EU:ssa. Kaikki meidän maamme ja alueet, niissä täytyy kehittää huippuosaamista. Siitä syystä on erittäin tärkeää olla esittämättä tätä keskustelua keskusteluna vain erityisten maaryhmien välillä, vaan siinä täytyy toimia vahvistaa kaikkien välillä. Kiitoksia seuraavana Nicholas Martin. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksi näille valiokunnille siitä, että olette organisoineet tämän kuulemisen. Kiitoksia myöskin asiantuntijoille. On erittäin valaisevaa kuulla esimerkkejä näistä abstrakteista asioista, joista kuulemme puhuttavan. Me saimme tässä todellisia esimerkkejä konkreettisia tapauksia. Tämä on tärkeää, sillä nyt jo tälläkin ohjelmakaudella näemme, että kohesiovaroja menee tutkimukseen ja innovointiin neljä kertaa enemmän kuin aikaisemmin. Ja vielä suurempaa prosenttiosuutta me pyrimme aikaan samaan seuraavalla ohjelmakaudella. Ja kuten tässä mainittiin, tämä on ensimmäinen tällainen temaattinen prioriteetti se liittyy rahoituksen minimitasoihin pyritään varmistamaan, että äh, tämä hyödyttäisi tutkimusta ja kehitystä tässä. Äh, tämän vuoksi siis synergia on niin suuri kysymys, siitä keskustellaan paljon, mutta kuten Robert Janssen sanoi, minä olen sitä mieltä, että se mikä on tärkeää on se, kuinka tämä ajatus muutetaan joksikin konkreettiseksi toimivaksi. Tämä ei ole välttämättä mitään uutta tällä kaudella, mutta se tulee muuttumaan hyvin tärkeäksi, kun keskus, keskitymme rahoituksen, jota on saatavilla, koska me huomaamme, että horisontti 2020 keskittyy huippuosaamiseen, huippuosaamiskeskuksiin. Sitten meillä on aluekehitysrahaston kautta muille tasoille rahoitusta. Ja tässä me puhumme tässä yhteydessä tutkimuksen ja kehityksen kapasiteettien tukemisesta ja toisaalta yritysten tukemisesta ja tutkimuksen tulosten konkretisoimisesta. Ja tämä on jako, joka on osoittautunut toimivaksi. Sitten meillä on myöskin kysymys siitä, että saamme äh, säännös puitteiston toimivaksi ja oikeaksi. Ja tämä on todellakin asia, jossa me olemme edenneet äh, komission äh, aloitte verrattuna aikaisempaan kauteen. Meillä on yhteiset säännöstöt, johon nyt tänään viitattiin, voimme luoda esteitä, ellemme saa tätä oikein toimimaan. Meillä Sitten kolmas asia, ähm, kun tehdään aluekehitysrahaston ja kohesiopolitiikan ähm, töitä alueellis- jäsenmaiden tasolla tässä, tämä ero on perustavanlaatuinen. Tämä on se ajatus, jossa ideoita voidaan muuttaa todellisuudeksi ja me voimme varmistaa, että eri rahoitusmahdollisuuksia käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Ja komission puolelta me olemme ponnistelleet sen eteen, että me saisimme tämän toteutetuksi tässä esimerkiksi tämän formin kautta, joka mainittiin. Ja lopultakin meidän tulee varmistaa se, että tuen saajat tietävät, mitä heidän tulee tehdä. Meillä on jo tuen saajien opaskirja, joka on päivitetty. Se tarjoaa tietoa eri rahoituslähteistä ja, ja tavoista ö, päästä näihin rahoitusmahdollisuuksiin niiden piiriin. Ja tämä tulee olemaan myöskin hyvin kriittinen väline sitten loppu kommentti Kaikista näistä ponnistuksista huolimatta me keskustelimme kahdesta rahoitusvälineestä toisessa. Jäsenmailla on tärkeä, se on jaetun hallinnon väline, tärkeä rooli jäsenmailla ja toinen on suora väline. Ja meillä on myös aina hyvin tärkeä lähestymistä kansallisella ja alueellisella tasolla, jotta voisimme varmistaa, että ne avain tuen saajat, jotka voivat saada varoja, pystyvät toimimaan täyttämään oman roolinsa kumppanuussopimuksissa, jotta voisimme varmistaa, että tämä synergia, josta puhutaan, todellakin toteutuu käytännössä. And the last word to the... Kiitoksia ja viimeinen sen sanan saa sitten, saavat sitten vieraat, ne jotka haluavat puhua ovat tervetulleita, mutta pakko ei ole. Voitte itse päättää. Rouva ministeri, olkaa hyvä. Ähm, Lyhyesti mielestäni on tärkeää, että tehdään ero kahden näkökohdan välillä. Että enemmän kasvua tietointensiivisyydellä halutaan luoda. Siinä täytyy tehdä ero innovaation ja keksintöihin. Laitos voi olla kasvumoottori alueelle, jossa ei ole Nobel-palkinnon tasoista rakettitiedettä mukana, vaan että organisaatio on mukana kovasti, että se levittää tiedon tason paranemista ympäristöön ja sen siirtämistä. Tätä ei pitäisi unohtaa. Myöskin laitos voi olla hyvä ilman, että harjoittaa huippututkimusta. Se voi olla tukemisen arvoista. Se ei ole sitten horisontti 2020, mutta se voi olla rakenrahastojen tehtävä. Ja voidaan tukea jotain sellaista, joka ei vielä ole kilpailukykyistä, mutta silti tärkeä alueelle, niin käsitteellisesti se voi olla tässä ihan puhtaasti mukana. Thank you. Anybody else? Professor Clay. Kiitoksia. Onko muita? Minusta näyttää, että täytyy selkeästi sanoa, että sekä horisontti 2020 että rakennerahastot vuodelle 2014-2020 luovat suuria mahdollisuuksia kiinnikuroville maille. Ja siitä, miten näitä määrärahoja käytetään hyväksi, niin se riippuu niistä itsestään oikeastaan. Ja niin siinä mielessä vetoan siihen, että kaikesta huolimatta saisimme aikaan helpotuksia, jotka luovat synergia näiden kahden ohjelman välille niin, että niiden hyödyntäminen olisi vaikuttavampaa ja tehokkaampaa koko eurooppalaisen tiedeyhteisön ja tutkimusyhteisön hyväksi. I, I just like to comment on professor. Haluaisin kommentoida näitä professori Carvelion kommentteja. Yksi niistä taas, just jonka hän mainitsi ensimmäistä kertaa, oli Marie Curie, joka mielestäni on erittäin tärkeä, koska me tiedämme, että Euroopassa on huippuosaamisen taskuja, ja joiden kanssa haluaisimme oppilasvaihtoa. Kaikki hyötyisivät siitä. Tuemme ehdottomasti sitä, että kaikkea yksinkertaistetaan käytännön toimien näkökulmasta ihan jo hakemusten kirjoittamista lähtien. Ja todellinen moottori tässä ovat ne alueet, joissa on kunnianhimoa ja joilla on strategia, jotta näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästäisiin. che stiamo attivando, volevo confermare che un percorso erity, erikoistuminen, jota teemme, niin ensimmäisen muutaman kuukauden aikana ensi vuonna – emme niin pyydy pelkästään työstämään rakennerahastoja Euroopassa, kuten joku mainitsi, vaan aiomme käyttää samoja mahdollisuuksia mahdollisten strategioiden työstämiseksi, joiden avulla voidaan päästä huippuosaamiseen, jolloin alueelliset sidosryhmät voivat olla tärkeässä roolissa. Tärkeää on myös alueellisten sidosryhmien rooli, kuten myöskin itse alueiden rooli, jotta ne voivat olla mukana tässä eurooppalaisella tasolla rahoitetussa tutkimustoiminnassa ja edesauttamassa rakennerahastojen hyödyntämistä. Me työstämme asioita, joita on rahoitettu seitsemännen puiteohjelman puitteissa, jotka koskevat vetyä ja vetypolttoaineita. Kaikki, mikä tätä toimintaa helpottaisi, on tervetullutta. Puheenjohtaja, niin haluaisin lopettaa kuulemistilaisuuden. Kiitoksia vielä kerran kovasti. Haluan kiittää komissiota. Alue kehitysvaliokunta jää, koska me äänestämme. Kaikki muut kollegat ovat tervetulleita poistumaan. Hyvät kollegat, meillä on paljon vaikeita äänestyksiä edessä. Itre should leave the room. Itren jäsenten pitäisi poistua salista, he eivät nyt taida kuulla minua. I, I am going to check whether your machine... Minä tulen tarkistamaan, toimivatko äänestyslaitteet. Olisitteko hyvät ja laittaisitte korttinne laitteeseen. Could you, can, can we check the vote? Voisimmeko nyt aloittaa sähköisen äänestyksen? Tämä on nyt tarkistus. Testaamme, toimivatko laitteet. Well, we still two, two people puts the cards, but Kaksi ihmistä ilmeisesti laittoi korttinsa laitteeseen, mutta ei äänestänyt. Tämä vaikuttaisi toimivan ainakin suurin osa laitteista toimii. Aloitamme nyt. Ich habe eine haben in der ersten Stellung Minulla on pyyntö Danuta. Tässä ensimmäisessä lausunnossa on paljon erilaisia tarkistuksia, joista me emme ole vastuussa. Tässä sanotaan, että esimerkiksi tarkistus 66 niin vaatisin, että me emme itse asiassa äänestä näistä ollenkaan. So there is a proposal coming from this. Eli sosiaalidemokraattiselta ryhmältä on sellainen ehdotus, että me emme äänestä asioista, jotka eivät ole nyt meidän toimivaltamme piirissä. Vastustaako kukaan tätä nyt? Eli nyt eni ensin Thomas ja Bromba mietintö. Bromba on nyt samaa mieltä. Poliittiset myöskin Lambert Eli enemmistö vaikuttaisi olla tämän, vaikuttaisi olevan tämän ehdotuksen takana. Eli nyt Poremban mietintö, tarkistus 22. Tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että tämä on hylätty. Elleivät sosialistit sano toisin. Se on siis hylätty. 55 puolesta. 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että tämä on hylätty. Tarkistamme, tarkistamme 56 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, tämä on hylätty. Ei suuresti. 21 vastaan 19 puolesta. 57 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. Tarkistamme nyt. Tarkistus 57. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä taisi olla nyt tasapeli. Tarkistamme tarkistus 60. Sähköisesti tarkistamme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 61 puolesta vastaan. Taas sama. Nyt tarkistamme sähköisesti 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme 64 tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 25 vastaan, 16 puolesta. 65 puolesta vastaan, tyhjää Hyväksytty 67 puolesta. Vastaan tyhjää. Ää, taas sama joudumme tarkistamaan. Pahoittelen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vastaan. Ehkäpä tämä on nyt sama ryhmä, joten emme enää tarkista. 68 puolesta vastaan. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan. Tarkistamme 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, se, seuraavaksi 10, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11, anteeksi, 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan Tarkistamme 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 93 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 94 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 95 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme, tarkist, anteeksi, 97 hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 täällä on suullinen tarkistus, joka korvaa edellisen kukaan, ei vastusta tätä. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi. Tarkistamme, tarkistamme 16. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, tämä on hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 101 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty 103 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eikö näin? 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta. Anteeksi, 105 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Tarkastamme 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tämä on hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 110, eikö niin? 110 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta. Ei. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 raukeaa. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, uskoisin, 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, anteeksi, 20, tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan. En ole varma. Tarkistamme 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan Pahoittelen, kollegat, ryhmät ovat jakautuneet 21 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 100. Anteeksi. tuossa 23 puolesta. Vastaan, tyhjää, Hylätty. 24 puolesta vastaan. Tarkistamme 24. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Anteeksi. Lambert. Uh, legal. Ihan vain lingvistinen tarkistus. Tämä on teiltä vai? Haluatteko lukea sen itse? Vai luenko minä? Euroopan unioni ja sen alueet, sanoi edustaja Kratsa. Euroopan unioni ja sen alueet. Ehdotan siis. Eli teksti. Alkuperäistä tekstiä minulla ei ole. Minulla on alkuperäinen. Alkuperäisessä sanotaan että varsinkin tänä talouskriisin aikana EU:ssa kokonaisuutena ja yksittäisillä alueilla. Ja uusi teksti sanoo, että varsinkin tänä talouskriisin aikana Euroopassa ja sen alueella. Eli se on ihan ensiluokan parannus. Eli tällä ensiluokan parannuksella kompromissitarkistus 2, kuten muutettu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Hyvät kollegat, nostakaa selkeästi käsi vastaan. Tyhjää. En ole varma. Tarkistus yksi. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 30 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistakaa joku minun kanssani. 33 puolesta, ei kun se raukeaa, anteeksi. 33 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Tarkistus kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 tässä on kohdan kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Uskon, että tämä on hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistamme toisen osan Tarkistuksesta 37 äänestys alkaa. EPP on sitä mieltä, että sitä ei ole hyväksytty. Ihan oikeassa olitte. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40. Tässä on kohdakohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 myöskin kohdakohtalta, mutta vain ensimmäinen osa. Kuka kannattaa ensimmäistä osaa vastaan? Mä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää Jälleen kerran 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40. Täytyy tarkistaa. Tiedän kuinka teidät saa hereille. 43 äänestys alkaa. It rejected. Tämä on hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 46 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 48 puolesta. Anteeksi. If I'm not wrong on 41. Jollain olen väärässä, niin 41 osa kaksi siitä emme äänestäneet. But Second you part. didn't vote. Ette äänestänyt siitä. It was rejected. All right. Se oli hylätty. two votes. The first part was voted, the second... Ensimmäisestä osasta äänestettiin, sitten toinen raukesi. What now? 48? 48. 48 again. Who's in... 48 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys sähköisesti, äänestys alkaa. the adoption of the... Meidän tulisi nyt äänestää tämän koko tekstin hyväksymisestä. Nyt äänestys alkaa. Kaikki eivät nyt äänestä. Tämä on hyväksytty 39 puolesta. Onnittelut. Now we, we move to the next vote, which is... Siirrymme nyt seuraavaan äänestykseen. Kyseessä on Oljen Nitsakin mietintö. Tämä on myöskin hyvin pitkä ja vaikea äänestys. I have a different. I have a very different. no, ah, okay, okay. So, dear colleagues, can we start the vote? First we go... Hyvät kollegat, voimmeko nyt aloittaa ensin? Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 4 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Sitten tässä on äänestys, että 52 60 äänestämme blokkina. Voimmeko tehdä näin? Emme. 52 and 59 59 yhdessä. Vihreä ryhmä ei halua, me menetämme nyt aikaa. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 56 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 57 anteeksi, 55 jäi väliin, 55 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tämä johtuu siitä, että Konstansa piti jatkuvasti tällä lailla peukaloa eteenpäin. Minä menin aivan sekaisin 60 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 64 64 puolesta vastaan hylätty hävitty. 65 puolesta vastaan. Tämä oli hyväksytty sitten kompromissi 2 puolesta vastaan. Hyväksytty kompromissi 3 puolesta vastaan. Hyväksytty 68 puolesta vastaan. Hyväksytty 69 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 70 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70... Hyvät kollegat, täällä on ehdotus, että äänestämme yhdessä 74 78. Voimmeko tehdä näin? Hyvä. Eli 78 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 95 toinen osa, ensimmäinen osa, anteeksi, 95 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, tämä on hylätty, toinen osa, siitä emme siis äänestä. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 niin puolesta vastaan tyhjää hylätty, 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 104 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 105 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi 6 puolesta vastaan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 Non, ça a été changé au dernier moment. Ah, okay, okay. La dernière version de la voting list. The last version. Okay. Okay, so there, there was a change in the voting. Eli täällä oli nyt äänestyslistassa muutos viime hetkellä. Minulle kerrottiin, että meidän tulisi äänestää 110. Äänestämme 110 nyt. 110 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty 4, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty 139 puolesta. Nine. 139, milloin on tässä nyt eri lista, anteeksi. Senoral amendment. 139 täällä on suullinen tarkistus, ellei kukaan vastusta, voimme äänestää siitä. 139 sellaisena kuin se on muutettuna, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eight, who's Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120, 142 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta Äänestämme vain toisesta osasta. Kuka kannattaa? Vastaan tyhjää hyväksytty siis. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää. En ole varma. 148. Meidän täytyy tarkistaa. 148 äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tämä on hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 150 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 160 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että tämä on hylätty. Vaikuttaisi siltä. 161 puolesta. Eikö tämä ollut 61? Check on 160. Pitäisikö 160 tarkistaa? Tarkistamme siis 160. Äänestys alkaa. It's rejected, as I Se on hylätty, kuten sanoinkin. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan ty- tyhjää, hyväksytty 164 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 165 puolesta. Haluatteko tarkistaa 164? Tarkistamme 164. Äänestys alkaa. Check the vote is closed and it's adopted as Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty, kuten sanoinkin. 165, eikö niin? 165 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytystä 66 puolesta, vastaan tyhjää, hylättyistä 67 puolesta, vastaan tyhjää, hylättyistä 68 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 169 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 26 anteeksi, 170, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 27 puolesta vastaan Lambert näytti sekä puolesta että vastaan. Tarkistamme 27. 27 tar- tarkistamme äänestys alkaa. 27 we check. Kollegat, tarkistamme tarkistuksen 27 sähköisesti. Adopted in, I, I... Se on hyväksytty. 28 puolesta. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. En ole varma. Tarkist, tarkistamme 30. 30 äänestys alkaa. 30 we open the vote. 30. Tarkistamme sähköisesti. Te äänestätte hyvin hitaasti. On kaksi kolmasosaa ja ihmiset eivät vielä äänestä. Kymmenen ihmistä vieläkään äänestänyt. We are voting. Hyvät kollegat, me äänestämme nyt tarkistuksesta numero 30. Me emme voi nyt sulkea äänestystä. No ehkä me nyt suljemme sen kuitenkin. Tämä on hylätty. 31 puolesta. Emme ole edes puolessa välissä äänestyksiä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että tämä on hylätty. Kukaan ei nyt nosta enää käsiä. Voin olettaa, että kaikki äänestävät kuten Lambert sitten minä tyydyn siihen. So could we just once again 32? Nyt jälleen kerran 32 puolesta vastaan. Tämä on hyvin täpärällä. Tarkistamme 32 sähköisesti. Äänestys alkaa. Close Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. 22 puolesta 19 vastaan. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistamme 33. Äänestys alkaa. And it's rejected. Tämä on hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantoosa tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 45. 45 äänestys alkaa. Tarkistamme siis 45. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys sähköisesti, äänestys alkaa. Could I ask you something, Madam Chair? Sure. Voisinko kysyä jotain, puheenjohtaja? Artikka, mikä se nyt olikaan? Liite 2, kappale 1, 139 uusiutuva pumppu, varastojärjestelmä, joka liittyy uusiutuvan energiakäyttöön. Käsittääkseni ainoa tilanne, jossa voidaan käyttää pumppuja energiavarastointiin, on tämä maalämpöpumppu. Aurinkoenergia ei tarvitse minkäännäköistä pumppua, eikä tuulienergiakaan. Ainoa, missä pumppua käytetään, niin, juuri näin sanoi puheenjohtaja. Sen takia me sen hylkäsimmekin, koska tiesimme, että ei siinä ole mitään järkeä. Can you open? Can you allow me to vote? Somebody have closed my machine. Saanko äänestää vielä? Joku sulki minun laitteeni. On our agenda, which is Mrs. Wukachi. No niin. Seuraavaksi Vukaciewskan mm, lausunto, kohta seitsemän, josta äänestetään. Tämä on lyhyempi, ainakin vähemmän sivuja. Hyvät kollegat, aloitetaan heti. Tarkistus 4 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 suullisen tarkistuksen vastustaako joku sitä äänestää sitä näin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 kohtakohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Mitä? En tiedä. Tarkistetaan 27 ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Closed and it's, uh, it's adopted. 20. Hyväksytty 21. Puolesta 20 vastaan. on osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten osa kappaleet 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. The vote is closed and it's Äänestys on päättynyt, hyväksytty 15 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 3 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 16 puolesta, ei raukeaa 17 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty ja sitä äänestetään koko tästä lausuntoluonnoksesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja mukavasti hyväksytty onnittelut. We, we go to Joachim Zeller's opinion on the neighborhood instrument and uh, if you are ready we can start amendment 22. Who is in favor? Who is against? 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. 24 tarkistetaan se. Äänestystä ei voida päättää, koska kamalat ovat äänestetty, mutta nyt se on hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 suullinen tarkistus, kuka ne vastusta, äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä, tarkistetaan. 36. Äänestys on alkanut ja se on hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty 45, 46 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. No, tarkistetaan 46. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty, 48 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty, 49 puolesta, vastaan 49 suunnan tarkistus äänestetään tällä tavalla muutettuna, mutta en tiedä, joten en, tiedä, joten en tiedä tulosta. Tarkistetaan 49. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten otettu se kappale. Öö, 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 siis 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja koko loppuäänestys, äänestys on alkanut. Hyväksytty. Joten sitten mennään viimeiseen äänestykseen. Kolmikantaneuvotteluvaltuudet 2013 talousarvioon Jorgos Stavrakakis. Neljä tarkistusta. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Ja näin hyväksytty. Äänestys on päättynyt. Ja nyt sitten siirrymme ministerin pariin. Hyvät kollegat, nyt meillä on sitten näkemysten vaihto Tanskan puheenjohtajavaltion kanssa. Jos ministeri ei ole täällä, niin sitten pidetään tauko. Jos ei, niin sitten ei pidetä, siis jos ei hän ole täällä, pidetään tauko. Ja jos hän on, niin ei pidetä taukoa. Okay, so he, he should come. Dear colleagues, we have minister here, so we, if we could just uh, be... Uh, or... Hyvät kollegat, ministeri on täällä. Yes.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 Dear colleagues, I would like to start immediately because... Hyvät kollegat, haluan aloittaa välittömästi, koska ministerinkin pitää ehtää lentokoneeseen. Emme voi siis jatkaa yli kello 18.30. Our meetings, uh, our meeting... Haluan siis aloittaa kokouksemme. Jatkamme kokousta. Näin haluan toivottaa tervetulleeksi ministerin tänne Kuten muistanette, että meillähän on perinteinen se, että ministeri tulee paikan päälle myös puheenjohtajakauden lopussa. Ja mm, tämä ministeri on pelkästään kohdallisia, on myös kohdallisiopolitiikassa Euroopan asioista lisäksi ja sen takia tämä tapaaminen on nyt toukokuussa. Annan puheenvuoron nyt ministerille ensin ja sen jälkeen käymme näkemysten vaihtoa. Olekaapa hyvä. Thank you very much. Uh, dear colleagues, First of all... Kiitoksia hyvin paljon, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin aloittaa kiittämällä teitä, rouva puheenjohtaja, siitä, että löysitte tässä valiokunnassa kiireisessä esityslistassanne minulle tilaa. On erittäin miellyttävää olla täällä tänään. Haluaisin kiittää myöskin valiokuntaa rakentavasta ja avoimesta dialogista, jota olemme käyneet näiden viimeisten kuukausien aikana. Euroopan parlamentilla on tärkeä ja lisäisi mielelläni rakentava positiivinen rooli eurooppalaisessa lainsäädäntötyössä. Ja on erittäin mukavaa olla täällä tänään kertomassa teille siitä, mikä tilanne on neuvotteluissa neuvostossa vain kuukautta ennen kuin annamme puheenjohtaja Kapulan Kyprokselle. Tämän johdon jälkeen meillä on aikaa keskustelulle ja odotan sitä innolla. Hyvät kollegat, teidän luvallanne haluaisin muistuttaa tämän puheenjohtajakauden olosuhteista. Talouskriisi, joka kohtaa Eurooppaa, on tehnyt tärkeämmäksi kuin koskaan hallituksille, politiikoille ja Euroopan kansalaisille olla yhtä mieltä siitä, että Euroopan tulisi olla yhtenäinen, niin tulisi voida tehdä päätöksiä pitkälle kurottavia päätöksiä nopeasti. Tällainen Eurooppa on noussut itse asiassa meidän silmiemme edessä kriisin jaloista. Viimeisten kuukauden aikana 25 Euroopan unionin jäsenmaata on allekirjoittanut finanssipoliittisen sopimuksen taloushallinnosta Euroopassa. Meillä on pysyvä vakausmekanismi, jonka tarkoituksena on tukea euroalueen maita, ja sitä ollaan nyt saattamassa käyntiin. Euro, Kreikka on saanut suuria tukipaketteja, ja Euroopan unionin maat ovat päässeet yksimielisyyteen palomuureista, joita tulisi luoda. Tämän lisäksi kansallisia uudistuksia ollaan tekemässä, jotta voitaisiin tukea Euroopan tason toimia. Me olemme aloittaneet kattavan kasvun keskittyvän paketin laatimisen, josta on tarkoitus sopia Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa. Tämä on ollut puheenjohtajamaan lähestymistapa nyt kriisin suhteen. Meidän tulee olla tasapainossa molemmilla jaloilla, yhdistää talouskuri rakenteellisiin uudistuksiin ja aloitteisiin, jotka tukisivat kasvua ja työllisyyttä. Nämä tärkeät askeleet tukevat sellaista Euroopan unionia, jossa jäsenmaat ovat tunnustaneet, että nykyisten haasteiden ratkaisu on enemmän Eurooppaa, ei vähemmän Eurooppaa. Historia voi osoittaa meille, että kansalliset hallitukset saattavat helposti turvautua nationalismiin, protektionismiin ja omia etuja suojelevaan naapuristopolitiikkaan, kun ta- maailmantalous taantuu. Mutta hyvät kollegat, tämä ei selkeästi ole tapahtunut tällä kertaa. Tämä kriisi yhdistyksen, yhdistettynä paineeseen rahoitusmarkkinoilla on lisännyt solidaarisuutta, kuria ja yhtenäisyyttä Euroopan unionissa. Kriisi ei ole luonut uusia eurooppalaisia toimielimiä, mutta se on vahvistanut eurooppalaista integraatiota ja avainpolitiikka-aloja, sillä ne ovat osoittautuneet olevan ainut sopiva vastaus niihin haasteisiin, joita Euroopalla on nyt edessään. Ja jos me kaivelemme asioita hiukan tarkemmin ja pohdimme sitä, miksi Euroopan jäsenmaat ovat päättäneet eurooppalaista hanketta vahvistaa sen sijaan, että se, sen annettaisiin romahtaa kansallisten etujen eteen. Minä uskoisin, että vastaus tähän kysymykseen on seuraava, koska Euroopan unionin jäsenmaat ovat niin toisiinsa liittyneitä ja niin integroituneita kuin ne ovat tällä hetkellä. Elinkelpoiset ratkaisut ja toimet, joita voitaisiin Euroopan unionin tasolla löytää niitä ei muulla tasolla yksinkertaisesti ole. Meidän taloutemme ovat niin riippuvaisia toisistaan ja yrityksemme niin riippuvaisia toisistaan, että vanhakantaiset kansalliset politiikat ovat muuttuneet vanhanaikaisiksi. Ja päinvastoin kun toimimme yhdessä, kuten olemme nyt kriisin aikaan te- tehneet, meillä on mahdollisuus voittaa taistelu, saada takaisin markkinoiden luottamus ja saada edistystä aikaan. Hyvät kollegat, tämä on positiivinen, rohkaiseva edistyssuunta. Ja puheenjohtajamaana me rohkaisemme teitä tekemään mahdollisimman paljon, jotta voisimme käyttää tätä kasvavaa kapasiteettia, jotta voisimme toimia Euroopan unionin tasolla ja saada aikaan konkreettisia ratkaisuja jokapäiväiseen elämään kansalaisille. Tanska puheenjohtajamaana on sitoutunut agendaan, joka pyrkii tukemaan talouskasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Ja kuten voitte kuvitella, kasvun ja työllisyyden tukeminen vaatii laaja-alaisia ponnistuksia, jotka koskettavat monia politiikan aloja. Tässä suhteessa haluaisin korostaa monivuotoisen rahoituskehyksen neuvotteluja voin vakuuttaa teille, että Tanska puheenjohtajamaana tekee kovasti töitä, jotta voisimme rakentaa konsensusta suuremman, vahvemman Euroopan unionin budjetin eh, eteen sellaisen budjetin, joka tukisi energiatehokkuutta, eh, investointeja ja eh, ympäristötoimia. Samaan aikaan me keskitymme erilaisten alakohtaisten politiikkojen uudistamiseen. Nämä Politiikat pyrkivät luomaan työpaikkoja. Jos olitte hyvät kollegat, muistuttaisin viimeisimpiä työllisyyslukuja Eurostatilta neljä viikkoa sitten julkistettuja. 5,5 miljoonaa alle 25-vuotiaista nuorta on työttöminä. Nuorisotyöttömyystasot ovat hämmentäviä, ne ovat yli 50 prosenttia Espanjassa ja Italiassa nämä ovat kauhistuttavia lukuja ja ne edustavat hyvin kiireistä tarvetta Euroopan unionille ja jäsenmaiden hallituksille ajaa vankempaa työllisyyspolitiikkaa. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta tällainen kauhistuttava menetetyn nuoren sukupolven uhka ei toteutuisi hallitukset johtajina, me olemme mielestäni sitoutuneita siihen, että meidän tulee estää tämän tapahtuminen. Mitä vastauksia eurooppalaisessa kohesiopolitiikassa sitten voisi olla? Neljä kuukautta sitten minulla oli mahdollisuus tavata teitä ja keskustella Euroopan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Poistuin tästä kokouksesta varmana siitä, että neuvosto ja parlamentti yhdessä voivat luoda pohjaa todella keskitetylle ja orientoidulle politiikille, joka voi olla tärkeässä roolissa kasvun ja työllisyyden tukemisessa näissä vaikeissa taloudellisissa ajoissa. Samaan aikaan tuen saajat pyysivät, että hakumenettelyjä tulisi yksinkertaistaa ja niiden tulisi olla riittävän joustavia, jotta ne voisivat sopeutua olemassa oleviin tilanteisiin. Tilanne jäsenmaissa ja jäsenmaiden sisällä vaihtelee hyvin suuresti. Tämän lisäksi, jos olemme tästä kriisistä mitään oppineet, se on se, että olosuhteet jatkuvasti muuttuvat ja välillä hyvin dramaattisestikin. Nyt voin kertoa teille, että uskoisin, että minun luottamukseni on ollut aivan perusteltua. Näissä olosuhteissa olen hyvin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat onnistuneet sopimaan uudistuksista olemassa olevaan säädöstöön, kun riskin väline on otettu mukaan kohesiopolitiikkaan. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta eh, kiittääkseni siitä rakentavasta ja hyvästä lähestymistavasta, joka Euroopan parlamenttilla on ollut näissä kysymyksissä. Yhdessä me olemme saaneet lainsäädäntötyön päätökseen hyvinkin aikataulun puitteissa. Toivomme, että kriisin aikana jäsenmaat käyttävät tätä välinettä hyväkseen. Euroopan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta Tanska puheenjohtajamaana on ottanut hoitaakseen velvollisuuden viedä tämä lainsäädäntöpaketti niin pitkälle kuin mahdollista. Ja neuvostossa päästiin huhtikuussa kuudesta neuvotteluosasta yksi mielisyyteen. Seurannasta, suurista projekteista, tehokkuudesta, joustavuudesta. Nämä ovat avainsanoja, jotka kuvaavat niitä alustavia Tulokseen joihin pääsimme näiden kuuden alan suhteen. Kesäkuun neuvostossa me tulemme keskustelemaan toisen kerran Tanskan puheenjohtajakauden aikana tästä paketista. Näette selkeästi, että orientaatio ja tehokkuus, minkälaista se neuvostossa on ollut. Me olemme rakentaneet työn päämäärien varaan, niiden päämäärien, joita me haluaisimme saavuttaa. Jäsenmaat ovat tehneet mahdolliseksi muokata ohjelmia olemassaoloihin olosuhteisiin ilman, että joka ikistä muutosta pitäisi pitkällisesti komission kautta ajaa. Tehokkuus on myöskin mukana tässä tekstissä tässä toisaalta on haluttu varmistaa, että konkreettiset projektit tukevat päämäärien saavuttamisessa ja toisaalta, että voisimme välttää tarpeettomia kontrolleja, joilla on sellainen maine, että niitä on vaikea hallinnoida. Me olemme käyttäneet tässä sopivia ja suhteellisia toimia. Te löydätte myöskin nämä suhteellisuuden joustavuuden periaatteet niissä kompromisseissa, joihin me pääsimme näiden kuuden politiikan alan suhteen. Ehdollisuuden suhteen me olemme paljon tarkemmin äh, suuntautuneita Nämä samat elementit voimme löytää myöskin kompromisseista, eh, joita meillä on eri projektien suhteen. Tässä jäsenmaat ovat päässeet eh, yksimielisyyteen ja meillä on mahdollisuutta tarjota lisäarvoa me pyrimme varmistamaan projektien ajankohtaisen toimeenpanon ja investointipankin mukaan tulon niin, että me voisimme investointipankin kokemuksista ja ammattitaidosta pystyä hyötymään. Neuvosto on tukenut tätä lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että me olemme vahvistaneet seurantaa ja arviointia jälleen kerran orientaatio, tehokkuus, yksinkertaistaminen ovat olleet avainsanoja. Minun arvioni on se, että nämä elementit tulevat, nämä elementit, joita käsiteltiin yleistäläisyyden neuvostossa huhtikuussa, ovat luoneet vankan pohjan tulevaisuuden kohesiopolitiikalle. Ja näin me toivomme, että parlamentti tarkistelisi näitä elementtejä positiivisessa valossa. Haluaisin olla kuitenkin selkeä. Me emme jää tähän. Meidän puheenjohtajuuskautemme ei ole täysin ohi. Meidän hihamme ovat vielä ylös kärtyt ja me tulemme jatkamaan töitä kesäkuuhun asti. Me odotamme yleisten asioiden neuvoston kokousta kesäkuussa ja olemme eh, aloittaneet työt rahoitus eh, instrumenttien suhteen. Ja me olemme myöskin pohtimassa jäsenmaakohtaisia suosituksia ja aikatauluja. Ensinnäkin, mitä tulee rahoitusvälineisiin, ne ovat tärkeitä, erityisesti sellaisilla aloilla, joissa on kansallista budjetti, kurja säästötoimia. Tarkoituksena olisi mahdollisuus tarjota jäsenmaille käyttää vipuvoimaa kohesiorahastosta ja saada aikaan yksi, saada houkutettua yksityisiä investointeja. Tämä on erityisen tärkeää nykyisissä olosuhteissa talouskriisin aikaan. Me olemme neuvottelemassa tarkistuksista, jotka perustuvat komission erittäin hyvin aloitteisiin huhtikuussa, jossa kohesiopolitiikassa tunnustettaisiin eurooppalaisia prioriteetteja riskipääoman houkuttelemista PK-yritysten tukemista. Me olemme samassa aikaan hyvää edistystä ja odotamme parlamentin yhteistyötä näissäkin kysymyksissä. Toisekseen, mitä tulee tuloja, mitä tulee tuloja luoviin toimiin. Te tiedätte kaikki, että nykyinen säännöstö on vaikea toimeenpanna. Perustuen komission hyvään aloitteeseen me tarkastelemme mahdollisuutta luoda yksinkertaistamista Ja tämä ei tule olemaan vain yksinkertaistamistyötä, se tulee myöskin tehostamaan politiikan toteuttamista. Se, että saamme säännöt heti oikein, tulee tekemään mahdolliseksi jäsenmaille käyttää kohesiovaroja reaalitalouden työllisyyden ja kasvun eteen. Tässä me haluaisimme myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimuksia ottaa esiin moottoreina. Jälleen kerran ne ovat mahdollisuuksia venyttää julkista rahoitusta pidemmälle ja käyttää vipuvoimaa. kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saavuttaa kriittistä massaa ja, ja välttää hajantumista ja käyttää kohesiovaroja kilpailukyvyn, kasvun ja työpaikkojen ja tulevaisuuden vihreän talouden eteen. Neuvottelut jatkuvat komission aloitteiden pohjalta. Pyrimme suuntaamaan kuluja innova- rahoja innovaatioon, pk-yrityksiin ja kasvuun. Tarkoituksena on tarjota joustavuutta, kun se on tarpeen, ilman että me kuitenkaan liikaa lieventäisimme asetusta. Tämä on jotakin, missä odotamme parlamentin yhteistyötä. Huhtikuussa parlamentti ja neuvosto olivat eri mieltä kansallisten suositusten suhteen siinä, voitaisiinko niitä käyttää kumppanuussopimusten perustana. Me tulemme tarkastelemaan mahdollista ratkaisua tähän kysymykseen. Hyvät kollegat, olen tyytyväinen siihen, että neuvostossa keskusteluja on värittänyt toive saada aikaan tehokkaampaa työtä seuraavalle kaudelle. Me teemme yhteistyötä Puolan ja Kyproksen kanssa. Haluaisin tässä toistaa jälleen kerran, kuinka ihailemme Puolaan kovaa työtä, jota he toteuttivat puheenjohtajamaana. Ja olen myöskin hyvin luottavainen sen suhteen, että Kypros tulevana puheenjohtajamaana tulee rakentamaan sille pohjalle, jota on saatu rakennettua viime vuonna. Haluaisin myöskin ilmaista kiitollisuuteni hyvästä vankasta yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja meidän kanssamme monien politiikan alojen, myöskin kohesiopolitiikan suhteen. Meillä on ollut erittäin hedelmällisiä kokemuksia ja arvostamme niitä. Viimeisenä, mutta ei vähempänä, haluaisin myöskin kiittää komissiota hyvin läheisestä menestyksekkäästä yhteistyöstä puheenjohtajakautemme aikana. Heillä on ollut hyvin rakentava asenne ja he ovat tehneet mahdolliseksi ratkaisuja, joita me olemme todellakin arvostaneet. Siis hyvät naiset ja herrat, nyt lämpimänä lähes kesäpäivänä haluaisin kiittää teitä hyvin paljon mielenkiinnostanne ja odotan mielenkiinnolla kommenttejanne ja kysymyksiänne. Kiitoksia. Thank you, Minister, uh, very much. And... Kiitoksia, hyvä ministeri. Nyt aloitamme Lambertissa sen jälkeen Konstanze ja sitten kaikki muut, jos Voisin pyytää kaikkia teitä, jotka haluatte käyttää puheenvuoron, näyttäkää nyt, että haluatte puhua, niin jaamme tämän käytettävissä olevan ajan. Lambert, ole hyvä. Kiitoksia ministeri tästä erittäin elävästä esityksestä. Pahoittelen, koska me olemme jo vähän väsyneitä koko pitkä päivä. Tässä on yhdeksältä aloitettu. On ollut kaiken maailman asetusta ja äänestystä ja muuta. Ja sitten kuulemista, jossa puhuttiin tutkimuksesta ja nyt puhutaan sitä rakennerahastosta ja aluekehitysrahastuksesta. Tämä antoi meille hyvän ponnistuksen eteenpäin. Tämä ihan rehellisesti sanottuna, niin oikein tätä sisältöä ei käsitetty. Meillä on ollut hyvä suhde, mutta mitään neuvotteluja ei oikein ole puheenjohtajavaltion kanssa käydä. Me työskentelimme ja neuvosto työskenteli. Molemmat oikein tyytyväisiä omalla puolellaan. Mutta jos puhutaan yhteistyöstä, niin kyllä se olisi voinut olla parempaa. Ainakin nyt tässä ollaan siirtymässä kohti parlamentti kantaa 9. kesäkuuta ja, ja sitten haluamme käsitellä tätä asiaa yhdessä neuvoston kanssa. Tänä aamuna meillä oli kokous komission kanssa ja komissaari sanoi, kun kysyimme näistä asioista, että miten pitkällä olette ja oletteko tehneet sopimuksia neuvoston kanssa. Mitä sopimuksia olette tehty, hän sanoi. Koska komissio pitäytyy omassa ehdotuksessaan, tämä on selkeä kanta ja sekä parlamentin että neuvoston puolella on saatu aikaiseksi todellista edistystä saavan oikein. Mutta voimme ryhtyä neuvottelemaan koko asiasta ja tämä on oikein tärkeää. On tärkeää tietää, mikä meidän kantamme on. Nyt ensimmäistä kertaa tässä ollaan täysi yhteislainsäädäntömenettelyssä, eikä pelkästään hyväksyä. Tämä on siis parlamentille erittäin tärkeä asia. Eli mennäänpä nyt sitten ei nyt heti sitten Tanskan puheenjohtajan aikana, mutta Kyproksen aikana ainakin mennään neuvottelupöydän ääreen. Toinen asia, jonka otimme esille tänä aamuna, koskee sitä, millä tavalla monivuotinen rahoituskehysneuvottelu liittyy meidän valiokuntamme ähm, pätevyyteen. Ja meillä on ollut mahdollisuus keskustella tästä asiasta epävirallisesti, joten tunnemme sen asian – mutta ei se kuitenkaan mitään poista tuosta meidän huolestamme parlamenttina, sillä kukaanhan ei tiedä mitä sitten loppupäätelmissä tapahtuu kesäkuussa. Se on ihan musta laatikko. Mitä sinne laitetaan? Mitä sinne kuuluu meidän asetustemme vastuusta? Mitä tuolla laatikossa on? Saattaa se vähän sotkuista olla tuossa kun katsotaan vastuuta äh, tämän päivän lopuksi. Onko komissaarihan oikeassa? Ovatko neuvottelut avoimet, jotka ovat tulossa, kun puhutaan vastuusta? Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Ja muuten on aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että tässä on tehty tärkeää työtä ja on orientoiduttu uudestaan äh, veroongelmissa ja tulevissa investoinneissa, jotka koskevat kasvua ja työpaikkoja. Eli tämä on toteutettavissa näiden välinen, jota meillä on. Me olemme yksi suurin investointien kantaja tässä puitteistossa, kun puhutaan tutkimuksesta. Se voi viedä meitä eteenpäin. Tämä kaikki on Euroopan komission käsissä, parlamentin käsissä, neuvoston käsissä. Eli sen tulisi olla näkyvää. Eikä pelkästään kommentti, joka tässä talossa kuullaan. Eli että meidän tulisi paremmin hyödyntää varoja. Minusta varoja, varat ovat nyt jo oleelliset. Suurin osa rahoista tänä aikana, jotka investoidaan, tulee nimenomaan aluerahastosta. Sehän on todellisuutta. Se, että meillä on lämmin, kaiken sisältävä teksti neuvostossa kesäkuussa, niin se on kyllä oikein tervetullut asia. Kiitoksia. Konstanza Krell. Yksi on Konstanza Krell seuraavana. Herr minister. Kiitos kovasti, hyvä ministeri. Piditte hyvin vakuuttavan alustuksen. Iloitsen siitä niin ko- kovasti ja käsittelitte kahta eri puolta kohesiopolitiikassa tänään. Toisaalta se, mitä käsittelemme parlamentissa tällä hetkellä, koko lainsäädäntöpaketti, mutta tietysti myös tämä rahoitusvarustus ilman rahaa. Voimme tietysti miettiä ihan mitä haluamme, mutta ei se käytännössä toimi. Ymmärrän äh, alustuksestanne, että tässä neuvostossa voisi olla pieni liikkuminen kyseessä, että tunnustetaan se, että velat ja velköyrittämispolitiikka ja leikkauspolitiikka ovat toinen asia, mutta toinen asia ovat nämä kasvuimpulssit. Ja sitten jos menee vielä askeleen pidemmälle, niin ainoa, missä EU, EU-ssa kasvuimpulsseja voidaan antaa tai kehittää, on kohesiopolitiikka. Eli Lähden siitä teidän sanojenne perusteella, että ottaa asian omaksenne jäljellä olevana aikana neuvoston puheenjohtajana, mutta myös sitten, kun olette jälleen tavallinen neuvoston jäsen, että kohesiopolitiikka, jossa on sitten vastaava budjetti siinä muodossa, mitä parlamentti on ehdottanut, niin että sitten se todellakin saadaan, koska se on järkeä ja, järkevää ja fiksua panostusta eurooppalaisiin alueisiin siinä panostetaan eurooppalaisia verorahoja. Ja toinen asia, josta meidän täytyy neuvotella lähitulevaisuudessa, on yksittäisten asetusten sisällöt. Tietysti black boxit ovat black boxeja, niin siitä joitakin mielenkiintoisia trendejä on ja kehityskulkuja on, ja voisin kuvitella, että joillakin neuvoston ehdotuksilla on sellainen luonne, että niistä voitaisiin suhteellisen nopeasti päästä yhteisymmärrykseen ja yhteistä pohjaa luoda. Lähden siitä, että esimerkiksi yhteisessä strategiakehyksessä löydetään tie, jossa yhteistyöhön päästään, mutta myöskin suoritusvarauskysymyksessä ja monessa muissakin asioissa. Siinä mielessä on kovin kiintoisaa, mitä meille esititte. Jossakin kohdassa tietysti varmastikaan emme ole vielä samaa mieltä. Se alkaa käytännön säännöistä, kumppanussopimusten pehmentämisen kautta ihan, siis että ne ovat enää vain äh, agreements ja ihan tietojen antamiseen. Ja ihan siihen asti, että neuvoston lausunnot ennakkoehdoista – ovat hyvin epämääräiset. Jotkut ovat puolesta, mutta sitten jotkut taas äh, haluavat poistaa kokonaisia osia siitä, mitä tulee horisontaalisiin ennakkoehtoihin syrjimättömyyden tai sukupuolten tasa-arvon tai perusteella tai miten vammaiset pääsevät käyttämään tukirahoja haluavat poistaa. Sellaisen kanssa meillä on tietysti suuria vaikeuksia, mutta uskon, että normaalia neuvottelutietä kyllä löydetään yhteinen tapa löytää yhteistä puhupohjaa, puhelupohjaa ja kun tehdään tavoitesuuntautunutta työtä. Mutta jos sitten blackboxit ovat siinä mielessä avoinna, että voidaan neuvotella, se on tietysti se perusedellytys. Ei niin, että tulee suuri musta laatikko, joka on liikkumaton ja josta ei voida neuvotella ja neuvosto sitä sellaisena pitää, niin se ei tietenkään käy. Se ei vastaisi perussopimusten luonnetta ja tiedän, että olette luvannut, että te otatte parlamentin oikeuksien ylläpitämisen asiaksenne ja haluaisin uskoa teidän sanojanne tässä, koska mielestäni kaikki meidän intressiimme on se, että todellakin saadaan aikaan modernia kohesiopolitiikkaa – joka sitten lopulta hyödyttää koko EUta, kaikkia alueita ja tuo niille hyötyjä. Ja uskon, että se mitä komissio, mutta myös se mitä parlamentti ehdottaa, vie meitä yhdessä eteenpäin ja toivon sitten, että tulevaisuudessa voimme tehdä sen osalta hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia Riikka Mann. toivottavasti puhutte lyhyemmin kuin aiemmat. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille erinomaisesta alustuksesta. Oikeastaan, niin kuin edeltävä puhuja totesi, niin oli erittäin hyvä kuulla ja mukava kuulla, että näette kohesiopolitiikan nimenomaan investointipolitiikkana ja toivon, että jatkatte neuvostossa nimenomaan tätä linjaa ja puolustatte kohesiopolitiikkaa voimakkaasti myös budjetin osalta. Voin täysin yhtyä toisaalta siihen, mitä Lambert van Nistelrooy sanoi alussa, että vaikka olemme saaneet hyvin informaatiota neuvoston puolelta, mutta se konkreettinen yhteistyö olisi ehkä voinut olla tiiviimpää myös sitten parlamentin raportöörien ja neuvoston välillä. Ja toivonkin, että kun syksyyn mennään, niin tämä yhteistyö siinä mielessä tiivistyy ja konkretisoituu edelleenkin. Oikeastaan mitä haluaisin vielä kuulla lisää niin liittyy näihin rahoituskehyksiin. Minkälainen tällä hetkellä nyt on sitten konkreettinen tunnelma neuvostossa rahoituskehysten osalta, aikataulutuksen osalta ja toisaalta sitten mikä paine nyt on tällä hetkellä, jos ajatellaan, että osa maista ajaa hyvin voimakkaasti 10 prosentin leikkausta kokonaisbudjettiin, niin miten nämä jakolinjat menee neuvostossa ja mistä nämä leikkaukset käytännössä tullaan ottamaan. Ja oletteko te puolustaneet ja valmis puolustamaan kohesiopolitiikkaa sitten tässä tilanteessa? Ja toisaalta haluaisin mielellään myös kuulla sitten ihan, ihan nämä konkreettisimmat suurimmat ongelmakohdat, jotka teidän neuvostossa tällä hetkellä on, ja mistä kaikkein eniten sitä keskustelua nyt viime aikoina on käyty. Minister, maybe you could comment now on those four. Hyvä ministeri, haluatteko kommentoida nyt näitä kolmea puhujaa? Absolutely. Uh, first of all... No ehdottomasti Ensinnäkin kiitos näistä ystävällisistä sanoista tästä alustuksestani tänään. Edustaja Van Nistelrooy, joka totesi, että ehkäpä voimme oppia tästä kokemuksesta ja työskennellä vielä läheisemmässä yhteistyössä tulevaisuudessa. Se on todennäköisesti totta. Uskon, että molemmat puolet ovat tehneet tätä hyvin rehellistä näkökulmasta. Mutta ehkäpä voimme oppia kokemuksesta ja Tanskan puheenjohtajavaltio on ehdottomasti valmis työstämään tätä myös tulevan puheenjohtajakauden aikana. Tietysti on tärkeää sanoa, että meillä on tällainen päätöksentekosykli. Monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut, Ja neuvottelun laatikko, jota on usein nimitetty mustaksi laatikoksi, minun mielestäni se ei ole mikään hyvä kuvaus. Tietysti me työstämme sitä nyt. Ja olemme lähes yhteistyössä tässä myös parlamentin kanssa. Haluan kertoa tälle valiokunnalle, että ennen jokaista yleisasioiden neuvostoa tapaamme tämän parlamentin jäseniä – edustajilla Lama johdolla. Silloin kerromme, missä olemme menossa näissä neuvotteluissa. Ja milloin saamme tuon viestin parlamentilta. Ja se viedään suoraan ministerin neuvottelupöytään. Eli kyllä tässä parlamentin ja puheenjohtajavaltioneuvoston välillä on interaktiota. Voin kyllä todeta, että ei läheisempää yhteistyötä ole ollut yhdenkään puheenjohtajavaltion kanssa ja parlamentin kanssa neuvotteluissa kuin Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Siitä on kovin ylpeä. Se on myös merkki siitä läheistä yhteistyöstä, jota me haluamme ylläpitää. Ja kun neuvottelulaatikkoa valmistellaan ja siitä neuvotellaan neuvostossa – kesäkuun lopussa. Me olemme kovin tietoisia siitä. Ja tämä edustaa Kreelille tiedoksi muille. Tämä on selkeä lupaus siitä, että me olemme täysin tietoisia siitä, että meillä on yhteispäätösmenettely käytössä, että meidän täytyy kunnioittaa toimielimiä sekä neuvoston että Euroopan parlamentin ja kuten myöskin komission puolta. Me odotamme, että parlamentti jossain vaiheessa muotoilee neuvotteluasemansa monivuotisesta rahoituskehyksestä, aivan kuten neuvostonkin täytyy muotoilla kantansa, josta se neuvottelee. Ja kun käytän ilmaisua, josta se neuvottelee, niin ei ole mikään, se ei ole mikään sattuma, sillä se selkeästi välittää myös viestin siitä, että mistä neuvostossa on sovittu, ei ole mikään lopullinen päätös asiasta. Sen jälkeen tulevat neuvottelut, neuvottelut parlamentin kanssa. Näinhän Lissabonin sopimuskin sanoo. Näin meidän täytyy tehdä, kun haluamme kunnioittaa toistamme roolia. Olemme täysin tietoisia tästä toisaalta. Luonnollisestikin neuvostossa meidän täytyy löytää oma neuvottelukanta ennen kuin voimme ryhtyä neuvottelemaan. Se on mielestäni hyvä tapa hoitaa näitä asioita. Ja seuraava kohta. Haluamme käyttää monivuotista, haluammeko käyttää monivuotista rahoituskehystä ja kohesiovaroja – tavalla, joka luo kasvua ja työpaikkoja. Kyllä. Tietysti monet näistä hankkeista ovat jo luoneet paljon kasvua ja paljon työpaikkoja. Mutta uskon myös, että meidän täytyy olla oikein rehellisiä toistamme kanssa ja sanoa, kysyä sitä, voimmeko hoitaa asiat paremmin kuin olemme aiemmin tehneet. Ja olettaisin, että tämä valiokunta ja jäsenvaltiot sanoisivat, että kyllä, me voimme toimia paremmin. Meidän täytyy paremmin kuluttaa nämä euromme niin, että saamme aikaiseksi oikeat hankkeet, jossa saamme kasvua ja työpaikkoja mahdollisimman pitkälti. Se on meidän yhteinen vastuumme. Ja nimenomaan tässä hengessä Tanskan puheenjohtajavaltio kovin ilahtuneena – toteaa, että meillä on nyt tämä kaksiosainen lähestymistapa. Kysymys ei ole pelkästään säästötoimenpiteistä ja siitä, että kiristetään vyötä, vaikka sekin on tärkeää. Kysymys on myös kasvusta ja työpaikoista. Yksi ei onnistu ilman toista, Tanska puheenjohtajavaltion mielestä. Eli siinä mielessä kyllä se, että Eurooppa saadaan töihin, sehän on Tanskan puheenjohtajavaltion motto, on nyt kovasti viimeisen kuukauden ajan esillä. Edustaja Manner, joka sanoi, että missä ovat ne eri purakohdat neuvostossa ja millä tavalla katsomme näitä lukuja tulevassa koheesiopolitiikassa ja tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ensinnäkin on tärkeää sanoa, että Tanskan puheenjohtajavaltio oli valmis laittamaan lukuja tuonne neuvottelulaatikkoon. Mutta useimmilta jäsenvaltioilta, komissiolta ja myös parlamentilta olemme saaneet kuulla seuraavaa. Olisi liian varhaisessa vaiheessa tapahtua toimintaa, jos lukuja laitettaisiin jo neuvottelulaatikkoon. Me voimme hyväksyä sen, ja siitä syystä näitä lukuja ei vielä julkaista. Meillä on enemmän aikaa parlamentille myös päättää siitä, minne te haluatte varoja suunnata ja minkälaisia lukuja pidätte oikeiksi. Tästä syystä, koska me emme siis nyt ota näitä lukuja käyttöön neuvottelulaatikossa, en voi tänä päivänä kertoa teille siitä, mitkä ovat ne nimenomaiset luvut, joista kysymys on, koska se tulee vasta sitten Kyproksen puheenjohtajakauden aikana. Me julkaisemme kattavan laatikon, mutta ilman lukuja luvut ilmestyvät Kyproksen puheenjohtajakauden aikana. Siitä syystä en voi sanoa myöskään, tehdäänkö leikkauksia komission ehdotukseen ja jos niitä tehdään, miten suuria ne ovat. Mutta ei ole mikään salaisuus, että neuvostossa on kaksi yleiskantaa. Osa uskoo, että komission ehdotus on ok ja ettei sen tarvitse olla euroakaan vähempää. Ja sitten ne, jotka ovat sitä mieltä, että se on ainakin 100 miljardia euroa liian suuri. Ja yleisäisöiden neuvostossa oli tänä aamuna kokous. Ja kannat ovat selkeät, vakaat, muuttumattomat. Eli taistelu syntyy ihan lopussa sitten. Siitä on kysymys neuvottelusta, ö, taistelusta neuvoston sisällä ja todennäköisesti myös parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Ei siinä mikään yllätys ole, näin se on. Mutta ei se tule tapahtumaan Tanskan puheenjohtajakauden aikana, vaan vasta seuraavan puheenjohtajakauden Kyproksen aikana. Koska se tehtävä, joka meille on annettu, on se, että meillä olisi neuvotokäys kesäkuussa, niin että Kyproksen ystävämme sitten voivat tämän vuoden toisen vuosipuoliskon aikana viedä tehtävän loppuun. Hyvät kollegat, meillä on viisi puhujaa. Jos haluatte kuulla ministeri vastaavan, niin meillä on vain minuutti aikaa. Nan sanoo ei. François ja muut, haluatteko puhua? Kolme puhujaa. Puolitoista minuuttia sitten. Oceňuji vaši, oceňuji vaši snahu o... Hyvä, ministeri. Arvostan pyrkimyksiänne yksinkertaistaa kohesiopolitiikkaa ja parantaa joustavuutta, erityisesti kun puhutaan varojen jakamisesta ali- ja ylikehittyneiden ja kehittyneiden alueiden välillä. Voitteko kuvitella, että tämä joustavuus olisi vieläkin parempaa, ehkäpä enemmän kuin 10 prosenttia? Toinen kysymykseni, jos sopii, lead metodi maaseudun kehittämisessä osoittautui tehokkaaksi. Voitaisiinko ajatella, että se tuotaisiin muihin to- toiminnallisiin ohjelmiin? Voitaisiinko sitten nähdä, että tulevaisuuden suuntana olisi se, että ollaan paremmin sopusoinnussa jo laadittujen strategioiden kanssa, joita paikallishallinnoissa on jo näillä alueilla tehty tai kansallisella tasolla? Gracias, presidenta. Eh, señor ministro. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, te selvititte näkökulmaanne alueiden osallistumiseen ja rakenteeseen ja eroihin eri jäsenmaissa, mutta te ei ollut, tämä ei ollut mielestäni kovinkaan syvällinen tai kauaskantoinen luenta, sillä meillä tulee olemaan assosiaatiosopimuksia, me tulemme tietämään niistä enemmän myöhemmin. Emme ehtineet niistä valitettavasti keskustella. Ja neuvostossa on neuvottelua erilaisista alueellisista eroista, joita jäsenmaissa on. Oletteko sitä mieltä, että kaikki askeleet, suunnittelu, seuranta, arviointi, pitäisikö niiden ottaa alueet mukaan vai ovatko alueet vain tavallaan seuraajina, niin kuin nykyisin tapahtuu? Gracias, presidenta. Gracias, ministro, por la información. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Kiitoksia tästä pitkästä tietoluettelosta, jonka olette tänä, aamuna meille, tänä iltana, iltapäivänä meille antaneet. Minulla on teille pyyntö seuraavassa kesäkuun neuvostossa. Siihenhän kohdistuu paljon odotuksia kansalaisten puolelta, koska kansalaiset haluavat Eurooppa-politiikan palavana. Olen samaa mieltä kanssanne, mutta tällä hetkellä kasvu ja työllisyys ovat oleellisia kysymyksiä. Eli pyyntöni teille Tanskan puheenjohtajakauden päätteeksi olisi seuraava. Voisitteko kehitellä suunnitelman tiekartaston, jonka avulla voitaisiin luoda työpaikkoja niin, että tämä kriisi muutetaan haasteeksi, haasteesta mahdollisuudeksi. Eli Tanskan puheenjohtajavaltio ei aiheuttaisi pettymystä niin usealle kansalaisille ja itse asiassa saataisiin tämän seuraavan huippukokouksen jälkeen kasvun tiekartasta aikeeksi. Onko muita puheenvuorohaluja? Jollei, niin anna puheenvuoron ministeriä. Thank you very much. Um... Kiitoksia hyvin paljon kysymykseen jaosta alueiden välillä. Siirtymä alueiden mukaanotto on selkeästi monivuotoisessa rahoituskehyksessä kysymys siitä, kuka maksaa kenelle. Todennäköisesti tämä kysymys tulee olemaan lopullisessa monivuotoisessa rahoituskehyssopimuksessa mukana. Tasapainottaminen ähm, eri alueiden välillä, kun se on mahdollista. En usko, että voimme mennä nyt enemmän yksityiskohtiin tänään tässä asiassa, sillä tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, jossa täytyy olla varovaisia ja täytyy tehdä oikeita päätöksiä, mutta voin luvata teille, että yhteistyön hengessä välitän eteenpäin niitä näkökulmia, joita täällä on ilmaistu tänään. Sitten kumppanuudet ja alueet, kumppanuusperiaate lähtien niistä, eh, joita ohjelmat koskettavat. Tämä on vain luonnollista sopivaa. Minä tulen maasta, jossa on vahva kuulemisen periaate, ja tämä on mielestäni aivan itseenä, itsestään selvää. Minä olen itse ollut kaupungin johtaja ja tiedän kuinka paljon kansallinen taso voi hyötyä siitä, että se keskustelee alueellisen ja paikallisen tason kanssa. Ja minä uskoisin, että mitä enemmän energiaa ja mieliä voidaan ottaa mukaan. Tämä voisi olla tapa toimia ja toimia niin, etteivät alueen paikallistasot jää syrjään. Ja tämä olisi myöskin tapa ottaa kansalaiset lähemmäs. Tietenkin voisimme oppia tästä. Samaan aikaan sekä jäsenmailla ja sidosryhmillä on todellisia intressejä ohjelmissa, jotka eivät ole hallinnollisesti raskaita. Neuvoston kokouksen jälkeen huhtikuussa sovittu, että kansalliset toimintatavat tulisi ottaa huomioon. Minä uskon, että tässä on jälleen kerran tasapainokysymys käsillä, mutta meidän tulisi tarkastella sitä, mitä meillä on työn alla. Se on meidän yhteisissä intresseissämme. Kun tarkastelemme viimeistä kysymystä, kysymystä jonka Irsin Piras esitti liittyen työllisyyteen. Me emme tule tekemään tätä työtä yksin, mutta me tulemme hyvin läheisesti äh, Herman Van Rompuyn kanssa tekemään yhteistyötä tulevina viikkoina ja meidän tehtävämme, jonka valtion päämiehet epävirallisessa kokouksessa viime viikolla määrittelivät, on hyvin selkeä. Se on tarkoitus on suunnitella se, minkälainen paketti meillä voi olla työllisyyden ja kasvun eteen, sillä meidän täytyy kasvua ja työpaikkoja luoda. Meillä on 25 miljoonaa työtöntä, josta 5,5 miljoonaa on nuoria, kuten mainitsin. Tämä, hyvät kollegat, on periaatteessa testi, jossa toimielinten välinen taistelu neuvoston, parlamentin ja komission välillä ei saa estää meitä tekemästä sitä, jonka tiedämme oleman oikein. Tässä talouden tervehdyttäminen menee käsi kädessä kasvun ja työpaikkojen luomisen kanssa. Tämä on Tanskan puheenjohtajakauden kaikkein tärkein tehtävä tulevina viikkoina, kun meillä on vielä vastuu käsissämme. Ja sen jälkeen me tulemme jatkamaan tämän työn tukemista trion osana ja jäsenmaana minä toivon, että kun kesäkuun kokouksen jälkeen tapaamme, te tulette sanomaan, että kyllä te kuuntelitte ja te saitte jotakin hyvään aikaan yhdistämällä voimat. Tämä on Tanskan päämäärä ja se on se, mitä me pyrimme saamaan aikaan. Tässä haluaisin olla hyvin selkeä. Me emme voi tätä saavuttaa yksin. Me tarvitsemme kaikkien jäsenmaiden tuen, komission tuen ja kaikkein eniten tarvitsemme Euroopan parlamentin tukea. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia ministeri. Niin hyvät kollegat. Ensin kiinnitämme puheenjohtajavaltiota, mutta haluaisin myös muistuttaa siitä, että kun meillä on tämä kokous teidän kanssanne, esittelyiden kanssa myös, niin sovimme, että Stefan Ilkus tulee myöskin kertomaan siitä, mitä on saatu aikaiseksi sen suhteen, että onko saatu yhteisiä kantoja aikaiseksi tai jotain muuta. Ministeri, niin voi vahvistaa sen. Ja ainoa ongelma, joka minulla tänään oli, että Stefan halusi pitää puheeni minun pu- puolestani, joten kyllä hän odottelee kovasti tänne pääsyä. Kiitoksia. Niin kollegat Kokous keskeytetään huomenna, tavataan kello 9, voisi olla paikalla yhdeksältä.